Ja, liebe Kolleginnen und doch ein Kollege. No niin, hyvät kollegat. No, tämä on ensimmäinen kerta, kun saan aloittaa kokouksen ja aloitan nyt sitten mainitsemalla kaikki paikalla olevat kollegat nimeltä. Kolme kollegaa on löytänyt tiensä tänne saliin. Eli Ehkäpä tämä miespuolinenkin jäsenistö saapuu pikkuhiljaa paikalle. Onko kellään mitään huomautettavaa esityslistasta? Näin ei näytä olevan, joten esityslista on hyväksytty. Kohta kaksi esityslistalla puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin koordinaattoreiden kokouksesta heinäkuusta. Ensinnäkin me käsittelimme eri asioita ja koordinaattorit kertoivat sitten poliittisten ryhmiensä prioriteetit. Me emme päättä, tehneet mitään päätöksistä prioriteeteista, vaan työ jatkuu kaikin, kaikkien asioiden parissa. Mitä tulee MFFään, me keskustelimme yhteistyöstä eri valiokuntien kanssa päätimme, että emme tee äh, budjetin MFF äh, väliaikaisesta mietinnöstä lausuntoa, mutta että seuraamme koko tätä monivuotista rahoituskehyskeskustelua ja kaikkia asioita, jotka koskevat Ekonia. Mitä tulee sitten tulevaisuuden EKP-nimityksiä, koordinaattorit äh, panivat merkille aikataulun. Ja mitä tulee sitten Ekonin niin valiokuntakokousten aikataulua tammikuusta huhtikuuhun 2019, mehän äänestimme tästä jo 29. elokuuta kokouksessa. Koordinaattoreiden kokouksessa käsiteltiin myös valtuuskuntia 2018 loppupuoliskolla. Mitä tulee valtuuskunnasta USAhan puhuimme eh, ohjelmasta ja paikkojen jaosta. Mitään päätöstä ei tehty eh, tai mitään kommentteja ei tehty tähän ohjelmaluonnokseen. Ja sitten valtuuskunta Kiinaan. Siinä keskustelimme alustavaa ohjelmaluonnosta ja koordinaattoreita pyydettiin lähettämään ehdotuksensa ohjelmaluonnokseen viimeistään Äh, aikaisin viikolla 29. Sama koski päätöstä äh, Italian valtuuskunnan matkasta. Koordinaattorinen kokous heinäkuun lopussa keskusteli myös äh, taloudellista hallinnasta ja tässä varsinkin Esirin pääjohtajan mandaatin jatkamista. Ja kansallisten parlamenttien edustajien tapaaminen päätettiin pitää 8. vai 9. lokakuuta. Ja sen lisäksi Kreikka. Kreikasta keskusteltiin ja päätettiin, että molemmissa koordinaattoreiden tulevissa kokouksissa tullaan käsittelemään tätä valvontaa. Sitten äh, delegoidut äh, säädökset ja muut täytäntöönpanotoimet päätettiin, äh, että tätä kokousta ei pidetä 8. lokakuuta. Ja sitten vetoomukset koordinaattorilta pyydettiin lähettämään ehdotuksia siitä, miten toimia vetoomusten suhteen, ja tämä pitäisi tehdä viikolla 29. Ja sitten kymmenen muut mahdolliset esille tulevat asiat koordinaattoreiden kokouksessa. Silloin keskusteltiin keskusteltiin ja päätettiin ottaa seuraavan kokouksen esityslisalle äh, oikeusasiamiehen tutkimuksen äh, käsittely. Eli siinä oli puheenjohtajan ilmoitukset ja nyt siirrymme sitten tavalliseen esityslistaamme eli kohtaan kolme tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen ja meidän valiokuntamme tekee tästä vain lausunnon. Vastuuvaliokunta on Envi. Ja haluan jo heti sanoa aluksi, että Ekonin täytyy äänestää lausunnostaan jo 24. syyskuuta johtuen tiukasta vastuuvaliokunnan aikataulusta. Eli me käynnistämme keskustelun. Esittelijä saa kuusi minuuttia. Barbara Kappel, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tiettyjen muovituotteiden ympärivaikutusten vähentäminen on hyvin tärkeä aihe, koska noin 500 000 tonnia muovijätettä päätyy mereen. Ja muovista on tulossa yhä suurempi uhka sekä biodiversiteetille, kalastukselle, luonnon moninaisuudelle ja muille. Eli 18-20 suurimmasta saastuttajasta on kehitysmaita, Indonesia, Kiina, Vietnam, mutta myös USA on yksi suurimpia muovisaastuttajia. Ja yli 80 prosenttia merten saasteista tulee näistä 20 maasta. Ja yksikään näistä ei onneksi ole EUn jäsenvaltio. Eli jos me haluamme jos me haluamme estää merten äh, saastumista, me tarvitsemme globaalin äh, lähestymistavan, äh, G7, OECD ja muut. Kaikkien on tehtävä yhteistyötä, jotta me voisimme päästä eroon tästä ongelmasta. Toistekseen meidän täytyy vahvistaa kiertotaloutta ja kaikkein parasta olisi se, että nämä kiintiöt nostettaisiin kierrätyskiintiöt 30 prosenttiin. USA se on 10 prosenttia ja sen vuoksi se onkin 20 pahimman saastuttajan joukossa. Ja sen lisäksi vuoden 2025 vuodelle tavoite olisi 50 prosenttia ja että me saisimme vuoteen 2019 kiellettyä kokonaan nämä äh, muovituotteet, kuten muovikassit. Ja kymmenen tällaista äh, tuotetta, jotka kaikkein eniten saastuttavat, äh, ovat esimerkiksi pillit, pussit äh, äh, ja mm, esimerkiksi äh, kalastajien kertakäyttötuotteet. Ja tämä on noin 70 prosenttia kaikista merien jätteistä. Komissio ehdottaa koko joukkoa erilaisia vaihtoehtoja ja esimerkiksi, että kiellettäisiin tietyt kertakäyttötuotteiden käyttö ja että myös esimerkiksi annettaisiin kannustimia kalastajille, että ne eivät käyttäisi kertakäyttötuotteita. Kaikki nämä toimenpiteet on laskettu, että ne säästäisivät 2,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja niillä vältettäisiin ympäristövahinkoja 11 miljardin euron edestä. Ja yrityksellä aiheutuisi sääntöjen noudattamista kustannuksia noin 2 miljardia euroa ja jätehuollosta 510 miljoonaa euroa. Ja kuluttajat säästäisivät noin 6, miljardia euroa. Ja kalastussektorille komissio on laskenut, että lisä kustannukset olisivat 0,16 prosenttia. Komissio ei kuitenkaan anna tietoja laajennetun tuottajavastuun täytäntöönpanokustannuksista, jotka siirtyvät kokonaan loppukuluttajien maksettavaksi. Ja tästä tulee kolmas johtopäätös, nimittäin se, että täytyisi huomioida myös suhteellisuus ja se, että esimerkiksi kiellettäisiin kertakäyttömuovituotteet. Ja 50 mutta kuitenkin suurin osa näistä yrityksistä, joita näitä kerta, jotka näitä kertakäyttötuotteita valmistavat, ovat PK-yrityksiä. Sen vuoksi tarvitaan siirtymä kautta. Ja kohtuullisuus, samoin kuin valmistajan vastuu, ei kuitenkaan riitä, jos ei ole minkäännäköistä näköistä vaikutusten arviointia meidän täytyy myös äh, saada tiukemmat äh, säännöt. Sen lisäksi me tarvitsemme lisää rahaa tutkimukselle ja innovaatioille. Horisont 2020 puitteissa on 150 miljoonaa euroa annettu muovistrategialle ja sen lisäksi 100 miljoonaa tulee lisää 2020. Me tarvitsemme todellakin äh, toimintakykyä 2020-2027 myös. Tämä ei myöskään vaikuttaisi yritysten kilpailukykyyn, vaan tämä tulisi luomaan uusia työpaikkoja noin 30 000 nimenomaan pk-yrityksissä paikallisia työpaikkoja. Ja johtopäätöksenä vielä meidän täytyy parantaa ihmisten ymmärtämystä jätteistä ja kertakäyttötuotteista. Tähän tarvitaan toimenpiteitä ja erilaisia kannustimia, kuten esimerkiksi automaattiset kerujärjestelmät, panttijärjestelmät ja niin edelleen. Ja minä olen tehnyt tarkistuksia äh, tämän pohjalta ja olisin todella äh, iloinen, että saan äh, konkreettisia ehdotuksia koordinaattoreilta ja että me voisimme seuraavassa varjoesittelyiden kokouksessa sitten toimia jo hyvinkin konkreettiselta pohjalta. Kiitos äh, esittelijälle. Sitten EPP kaksi minuuttia. Onko hyvä? Kiitos. Kiitän esittelijää Tämä, tätä kautta saadaan uusia mahdollisuuksia myös Eurooppa voisi ottaa tässä johtoaseman myös. Tällä kertaa on aika ryhtyä todellisiin toimiin. Direktiivi, joka koskee muoveja, on hyväksi ympäristölle ja hyväksi tulevaisuutta ajatellen, mutta meidän täytyy tietää se seikka, että tämän tyyppinen <clears throat> muovisaaste ympäristössä on monimutkainen kysymys. Siihen pitää pureutua myös eri näkökulmista tuottajien ja kuluttajien kannalta katsottuna. Kyllä, minun oma ryhmäni tukee kertakäyttö, muovien käyttöä tai niiden rajoittamista, mutta mielestäni teollisuus kuitenkin tarvitsee hiukan sopeutumisaikaa erityisesti, mitä tulee elintarvikkeiden pakkauksiin. Tarvitsemme sellaisia pakkausmateriaaleja, jotka ovat kustannustehokkaita, jotka eivät edusta liian suurta kustannuserää myöskään kuluttajille. Jos ala, teollisuus pystyy saamaan aikaan tarvittavan laadun, sille pitää aika, antaa enemmän aikaa toimia, mutta olen varma kuitenkin siitä, että on kaikkien etujen mukaista päästä siihen pisteeseen, mihin haluamme, mutta jälleen kerran teollisuus tarvitsee sopeutumisaikaa. Haluaisin myös käsitellä koulutusta ja kuluttajien tiedottamista. Meidän pitää mennä yli EUn rajojen tässä. Rova Kapel sanoi, että suurin osa jätteestä syntyy EUn ulkopuolella. Tämän takia onkin erityisen tärkeää varmistua siitä, että EU ottaa tässä johtoaseman, ei vain EUn sisällä, vaan myös rajojemme ulkopuolella. Meidän edustajamme kansalle levittämään tätä viestiä eteenpäin. Kaikkien pitää tietää ja ymmärtää, että ympäristöstä pitää pitää huolta, meidän pitää mm, valistaa nuorisoa, koska meillähän on vain yksi planeetta. Lopuksi vielä sanoisin, että me kyllä siis tuemme muovien kieltoa, mutta meidän pitää suhtautua tähän monisäikeisesti ja kuluttajille anteeksi, valmistajille pitää olla tarvittava sopeutumisaika. Kiitos. Ähm, Kiitos. ECR-ryhmän nimissä kollega Luka, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Kapel, joka on äh, esitellyt tässä hienon yhteenvedon tästä lausuntonsa ja tärkeimmät osat ja sen, mitä työtä hän on nyt tässä tehnyt myös tarkistusten tekemiseksi niin, että Ekonin kanta tulee näkyviin. On selvää, että tämä on hyvin tärkeä ongelma kun ajatellaan ympäristönäkökulmia ja taloudellisia painopisteitä. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että Ekon keskittyy ja sanoo mielipiteensä taloudellista näkökulmista ja että saataisiin tällainen hyvä ongelmanratkaisu meidän mertemme ja rantojemme saastumiselle muovijätteistä. En nyt lähde tässä edustaja Kappelin yleisiin huomioihin liittyen esimerkiksi siihen, että luonnollisesti tämä on ongelma, joka on kansainvälinen ja että me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä, jotta saataisiin aikaan kestävä ratkaisu. Tämä on hyvin hankalaa päästä eteenpäin, koska eri suurten saastuttajien sijoittajamaiden intressit ovat todennäköisesti hieman eri kuin EUn hyvinvointi. Mutta EU on myös mukana saastuttamassa ja sen vuoksi on tärkeää, että me mietimme, mitä me Euroopan unionin sisällä voimme tehdä niin, että meidän rantojemme ja merien saastumista voitaisiin vähentää. Ja minusta komissio on tehnyt kaiken kaikkiaan ihan hyvän ehdotuksen, jossa kuitenkin on, jossa viitataan tiettyihin heikkouksiin, joista meidän on puhuttava eh, varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa. Ja tässä haluaisinkin keskittyä vain eh, näihin, tähän valmistajan vastuuseen, joka on minusta hieman ongelmallinen kahdesta syystä. Yksi syy on se, että tämä laajennettu valmistajan eh, vastuu vastuu ei välttämättä iske suoraan siihen mm, alkulähteeseen, koska muovi saastehan on asia, joka liittyy myös kuluttajien käytökseen, eikä silloin sitä voi jättää vain tuottajien kustannettavaksi. Toki myös tuottajien on tähän osallistuttava, mutta ei voi olla niin, että tuottajat kuormitettaisiin, tämä kuormitettaisiin täysin tuottajien niskoille. Meidän täytyy myös puuttua ja muuttaa kuluttajien käyttäytymistä. Ja tätä minusta komission ehdotuksessa ei ole otettu huomioon. Toinen asia, joka on tässä mielestäni ongelmallinen, on se, että mehän toimimme avoimilla markkinoilla, jossa muovituotteet ovat osia, osa kulutusta ja niitä myös tuodaan paljon. Joten miten sitten tämä vaikuttaa kilpailutilanteeseen eurooppalaisten muovituotteiden tuottajien ja niiden tuottajien välillä, jotka toimivat ulkomailla ja joita EU-säännöt eivät koske. Ei voi olla tavoitteena se, että me kuormitamme kotimaisia tuottajia tällä vastuu- ja kulukysymyksellä. Ja sitten samanaikaisesti kuluttajat voivat ostaa ulkomaisia tuotteita halvemmalla. Ja tällä tavalla me sitten vaikeuttaisimme yrittäjien elämää, emmekä saisi kuitenkaan ympäristöä parannettua. Joten ehkäpä komissio voisi tästä jotain sanoa. Mutta tämä on asia, josta minä en ole täysin vakuuttunut, mutta mielenkiinnolla keskustelen tästä sitten esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Sitten Alde. Viannik. Um, Arvon puheenjohtaja, hyvä esittely esittelijä. Olen tyytyväinen komission ehdotukseen ja ympäristövaliokunnan kollegoiden tekstiin. Viime vuosina on tullut yhä selvemmäksi se, mikä on muovin vaikutus ympäristöön. Vastuuta ei voida sälyttää ainoastaan tuottajalle tai kuluttajalle, vaan meille kaikille. Sen vuoksi jokaisen ratkaisun täytyy olla kattava ja sen täytyy ottaa huomioon vaikutuksen alaiset sidosryhmät. Meidän täytyy aktiivisesti vähentää kertakäyttömuovien käyttöä, mutta tätä muutosta ei voida toteuttaa yhdessä yössä. Vain silloin, kun tuote voidaan korvata elinkelpoisella kohtuuhintaisella vaihtoehdolla, joka on ympäristölle hyväksi, niin niin voidaan tehdä. Siksi me käännämmekin katseemme niiden tiedemiesten suuntaan, jotka pyrkivät keksimään luonnossa hajoavia korvaavia tuotteita. Ja siihen saakka meidän täytyy vielä käyttää ja kierrättää muovia. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy löytää sopiva tasapaino pakollisten vaatimusten ja kannustimien välillä. Ja täytyy myös muistaa, että muovi edustaa mahdollisuuksia, taloudellisia mahdollisuuksiakin. Kappelin ehdotukset ovat hyviä. Olen iloinen siitä joustavuudesta, jota jäsenvaltioille annetaan, jotta ne voivat toteuttaa alueellisia politiikkoja. Mutta kun puhutaan tuotemerkinnöistä tai muista va- vaatimuksista, avoimuuden nimissä ja sisämarkkinoiden toiminnan nimissä täytyy olla johdonmukaisia ja avoimia. Toivottavasti me onnistumme tässäkin. Herzlichen Dank Kiitos. Sitten GUE. Näen, että GUEn edustaja paikalla. Haluatteko te puhua GUEn nimissä? Ei. Estaba viendo... Niin tästä lausunnosta muutamia. Ah, ei, ei, se on vasta seuraava. Me olemme nyt äh, muovijätteissä. Anteeksi, niin luulinkin, mutta het, olin hiukan hajamielinen tässä hetken aikaa ja erehdyin. Anteeksi. Eh, eli Guesta ei ole puhujaa. Onko täällä sitten äh, muita jäseniä, jotka haluavat puheenvuoron? Ei. No niin, ja voin kertoa myös, että naiset ovat nyt valiokunnassa johdolla 6-2. Täällä on kaksi miestä vain paikalla. No niin, annan esittelijälle vielä minuutiksi puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää varjo esittelijöitä. Minun nähdäkseni olemme hyvin lähellä toisiaamme sisällöllisesti. Ja siitä, että tämä on globaali ongelma, joka on ratkaistava globaalisti. Ja luonnollisesti me tarvitsemme toimenpiteitä myös jäsenvaltiotasolla ja harmonisoituja standardeja Euroopan tasolla, ihanteellisesti toki kansainvälisesti, mutta ainakin Euroopan tasolla. Ja sitten tämä laajennettu valmistajan vastuu on hankala asia ja uskon, että meidän täytyy tätä tarkastella hyvinkin intensiivisesti varjoesittelijöiden kokouksessa ja sitten toivon mukaan saamme aikaan ehdotuksen siitä, miten meidän mielestämme pitäisi hoitaa tämä vastuukysymys. Tarkistusten määräaika on hyvin lyhyt, 6. syyskuuta asti. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, 24. syyskuuta meidän täytyy jo äänestää, joten meidän täytyy hyvin nopeasti toimia varjoistelijoiden kokouksessa niin, että saamme aikaan nämä tarkistukset ja että sitten 24. syyskuuta voimme sitten viedä asian päätökseen. Ja kiitän nyt jo öö, siitä, että olette käytettävissä ja kiitän hyvästä yhteistyöstä. Vielä yksi asia. Tarkistus 24. päivä mennessä on ihan lyhykäistä, mutta ottaen huomioon, niin tämän lyhyen ajan, niin pyydämme, että tarkistukset tehtäisiin englanniksi 6. syyskuuta mennessä. Englanniksi. Sitten seuraava esityslistan kohta, jossa on kysymys Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne. Tästä me annamme myös lausunnon. Vastuuvaliokunta on AFKO joka omalta osaltaan äänestää mietinnöstään 21. marraskuuta. Ekonin valmistelija on Ivana Malecic EPPstä ja annan teille viideksi minuutiksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. In... Kiitoksia lausunnossa olen tyytyväinen kantoihin, joka ilmas, jonka jäsenvaltioiden johtajat ovat esittäneet Euroopan tulevaisuudesta. Kun ajatellaan talouspolitiikkaa, tämä lausunto on nyt tilaisuus korostaa jälleen kerran, kuinka tärkeää viedä loppuun prosessit, jotka josta jotkut aloitettiin jopa vuosia sitten, kuten esimerkiksi se, että viedään loppuun pankkiunioni, ja täytyy myös varmistaa avoimuus ja yhtäläinen kohtelu kaikissa jäsenvaltioissa, jotka osallistuvat pankkiunioniin. Sitten pitää viedä loppuun pääomamarkkinaunioni, sitten pitää syventää, täydentää talous- ja rahaliittoa, jotta voidaan varmistaa yhteisvaluutan vakaus ja vahvistaa äh, talouspolitiikkojen lähentymistä jäsenvaltioiden kesken, ryhtyä lisätoimiin, kun kehitetään yhteistä valvontakehitystä ja pyritään saamaan kriisiratkaisurahasto neuvoston päätösten mukaisesti. Näiden prosessien lisäksi Kaiken aikaahan pidämme myös mielessä sen, että sijoitukset ja vastuullinen finanssipolitiikka ja miten täytäntöön pannaan rakenteellisia uudistuksia. Kolmessa pilarissa pyritään saamaan aikaan kestävää kasvua. Lausunnossa mainitsen myös EUn investointiohjelma on todella tervetullut ja tämä on jatkoa EFSille ja tulee varmistamaan uudet sijoitukset, katsomaan 38 miljardia euroa. Sitten riskipitoiset yksityiset projektit ja pitää ottaa huomioon. Ja tarvitaan myös rakenteellisia, rakenteellisten uudistusten tukiohjelma on myös tärkeä, koska tässä äh, sehän on ollut tällainen pilottihanke ja on tullut paljon pyyntöjä tuelle ja tämä määrä ylitti suunnitelmat. Me haluamme uudistaa tätä uudistustukiohjelmaa ja tätä pitäisi tukea uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Meidän pitäisi tässä nähdä myös yhteys e- Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoon miten täytäntöön pannaan maakohtaisia suosituksia asianvaltioissa. Olen myös sitä mieltä, että tässä lausunnossa meidän pitäisi korostaa, kuinka tärkeää on luoda yhtenä, yhtenäinen ALV-alue ja lopullinen arvonlisäverojärjestelmä. Olemme työstäneet tätä asiaa jo yli 25 vuotta ja nyt kyllä on korkea aika vähentää sääntöjen noudattamisen maksuja yrityksille, vähentää räätylyttäviä petoksia ja yksinkertaistaa algoritmitapaa. Tämä vahvistaisi sisämarkkinoita ja lopis, loisi paremmat edellytykset räätylyttävälle kaupalle ja liiketoiminnalle. Vielä korostan sitä, että olin hiukan hämmästynyt, kun kävin läpi äh, AFKO mietintöä koskien EUn tulevaisuutta, koska monissa kohdin he käsittelivät Ekon valiokuntaan liittyviä kysymyksiä. Ja minun mielestäni meidän pitäisi olla tässä tiukana. Tämä on todellakin sellainen asia, jota käsitellään täällä Ekon valiokunnassa ja heidän pitäisi sitten ottaa meidän kantamme huomioon, eikä toimia niin, että äh, he vaikuttavat, että kaikki mainitaan jo suoraan tässä mietinnössä. Kiitoksia. Kiitos Ivana. Äh, Mavrides, äh, on Pervas Beres, ole hyvä. Kiitoksia kovasti esittelijälle tästä äh, esityksestä. Kostas on pyytänyt minua puhumaan hänen puolestaan. Hän pyysi anteeksi sitä, että ei päässyt paikalle tänään. Hän halusi esittää seuraavia huomioita. Ensinnäkin hän on sitä mieltä, että valiokuntamme panos, kun se on vaikuttanut Afkon työhön, niin sen tulisi keskittyä erityisesti e, esimerkiksi esitettyjen kysymysten kvantitatiiviseen aspektiin, myös kvalitatiiviseen, myös yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ja erityisesti hän haluaisi täydentää esittelijän ehdotusta, erityisesti kun puhutaan pankkiunionista. Se, että jos äh, ratkai, kriisiratkaisurahastosta halutaan puhua, niin täytyy taata talletukset. Äh, siitähän tässä esityksessä ei paljon puhuta, mutta mutta siitä tulisi puhua. Ja mitä tulee talouden ohjauskauteen, hän on sitä mieltä, että rakenneuudistusohjelmassa täytyy erityisesti korostaa jäsenvaltioiden tämän asian haltuunottoa, ja sitä tulee vielä kehittää. On myös otettava huomioon ympäristö kriteerit, siis niin ekologiset, yhteiskunnalliset kuin ympäristökriteerit, kun halutaan, ja pitää ottaa huomioon myös yhteiskunnan kehittyminen. Täytyy ottaa myös huomioon sosiaaliset oikeudet. Ne on otettava mukaan meidän valiokuntamme katsannoissa. Kollegani ehdottaa myös, että euroalueen yhteiskunnalliset taloudelliset erot on otettava huomioon, niitä tulisi kehittää ja ottaa huomioon kvalitatiiviset, kun otetaan huomioon kvalitatiivisia kriteerejä. Ja kohesiorahastosta puheen ollen ää, ää, on, on pidettävä huoli siitä, että muut toimet eivät sodi kohesiotavoitteita teidän vast- Sori, niitä vastaan. Ei ole syytä ottaa huomioon ainoastaan taloudellisia asioita, vaan myös yhteiskunnalliset ja muistettava myös, että vaalit ovat tulossa. On hyvä, että kerromme, minkälainen visio meillä on sekä emusta että koko EUsta, koska se kyllä vaikuttaa varmasti äänestäjienkin käyttäytymiseen. Ähm, Kiitokset, äh, kollega Beres. Sitten ECRn äh, varjoesittelijä kollega Lyke, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia herra Siile. Haluan pyytää anteeksi sitä, että ei pääse osallistumaan kokoukseemme ja nyt luen hänen kannanottonsa. Hän haluaa kiittää esittelijä lausunnosta, Rova Maletitsia siis, ja hän on samaa mieltä siitä, että pääomamarkkinaunionia pitää täydentää muun muassa ja tarvitaan uudistuksia euroalueella. Se on tervetullutta samanaikaisesti herra Siile haluat, että mä paremmin esittelisin näkemysten e-, erilaisuutta asiassa. E, kyllä on sellaiset, jotka haluavat edistää unionin federalisoitumista sitten, mutta kaikki eivät kaikki, eivät kaikki nekään, jotka ovat vastoin äh, liittovaltiosuuntaa, eivät kuitenkaan halua välttämättä jäädä, lähteä pois eu tai nähdä sen hajoavan. Jos me haluamme rehellisesti keskustella EUn tulevaisuudesta, meidän pitää puuttua siihen se asiaan, että on usein eriä mielipiteitä olemassa, mutta konkreettisemmin herra Siil mielestä on vahinko, että monissa ajatuksissa asiassa ei mainita, mainita sanaa kohesio kertaakaan ja samanaikaisesti täällä puhutaan finanssipolitiikan, talouspolitiikan, työpolitiikan lähentämisestä. Ei, on pakko parantaa myös uusien EU-valtioiden elinoloja. Sitten yksi asia, joka pitää korostaa, on se, että syvennetään emua. Meidän pitäisi kuitenkin pitää mielessä, että vieläkin on monia maita euron ulkopuolella. Jotkut todennäköisesti eivät koskaan tule liittymäänkään euroalueeseen. Tulevaisuuden EU pitää ottaa kaikki huomioon eikä jakaa maita tiettyihin luokkiin entisestään ja luoda niin sanottua toisen nopeuden Eurooppaa. Sitten parannuksia tarvitaan tähän tekstiin ja herra sille odottaa äh, rakentavaa yhteistyötä asian parissa. Kiitoksia. Kiitokset. Äh, äh, Alden varjoesittelijä ei ole paikalla, eikä kollega Giegold vihreistä. Joten seuraavaksi GUE, kollega Lopes Permejo, olkaa hyvä. Yes, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tämä mietintö, joka tulee AFKosta, samoin tämä lausunto, joka tulee siis meidän valiokunnastamme, niin niiden pitää vastata tämän hetken haasteisiin. Nyt ei ole se mikä tahansa hetki integraatiossa ja tulevaisuutta ajatellen on vieläkin sellainen logiikka vallalla, että enemmän Eurooppaa on paras tapa hoitaa kaikki vaikeudet, joita on, ja unohdetaan perspektiivi siitä, mitä oikein Euroopassa käytännössä tapahtuu. Jos viitataan meille tärkeisiin kysymyksiin, niin ensimmäinen asia on siinä, että olemme todella huolissamme tästä yleisestä fokuksesta, joka liittyy EUn talousarvioon ja talousarvion muutoksiin. Tämä liittyy myös omien varojen järjestelmän uudistukseen. Parlamentin pitää korostaa sitä ajatusta, että tämänhetkinen budjetti on selvästi riittämätön, jotta voidaan vastata tarpeisiin ja kansalaisten vaatimuksiin Euroopassa. Ja näin pitäisi enemmän korostaa kaikkia näitä sosiaalisia kysymyksiä. Lisäksi näiden julkilausumien lisäksi budjetti menettää kykyänsä toimia solidarisuuteen liittyvissä ja tulonjakokysymyksissä. Ja tämä se keskittyy enemmän turvallisuuskysymyksiin. Mielestäni pankkiunioni tai pääomamarkkinoiden kaltaiset projektit ansaitsevat syvällisempää harkintaa ei kelpaa mikä tahansa pankkiunioni, eikä kaikista markkina, pääomamarkkinaunionista ole hyötyä. Sitten mitä tulee talous- ja rahaliittoon, ehdotus viedä loppuun ja laajentaa EMUa, ja tässä otetaan huomioon myös euron rooli, niin tässä pitää aina ottaa huomioon euro, EMUn suunnitelmavirheet. Tarvitaan mekanismeja, joiden kautta löydetään vastaukset epäsymmetrisiin sokkeihin, joita jatkossakin tulee olemaan. Ja kun ajatellaan todisteita, on syntynyt myös siitä, että kriisin hallintavirheet ovat lisänneet eriarvoisuutta EU-maiden kesken ja myös maiden sisäinen, sisäinen eriarvoisuus on lisääntynyt. Suuri osa yhteiskuntaa on huolissaan, huolissaan tästä ilmiöstä ja me emme voi väittää, että se, että vahvistetaan talous- ja rahaliittoa, on hyvä ajatus, ellei ensin kysytä itseltämme, minkälaisia seurauksia tämänhetkistä mallista on ja miten tämä on vaikuttanut ongelmiin, joita on syntynyt. Me haluamme vaikuttaa tähän tärkeään keskusteluun ja varmistaa, että tästä tulee olemaan hyödyllistä. Äh, tämä hyödyttää kansalaisia. Meidän pitää esittää kaikkein tä- muutamia kysymyksiä ja sopia siitä, että vanhat reseptit, on sovellettu, kuuluvat osaksi ongelmaa ja pitäisi pitääkin etsiä uusia ratkaisumalleja ongelmiin, joita meillä tietenkin jo nyt on. Kiitos. Herzlichen äh, Dank. Meine Frage an... Kiitos. Sitten EFDD, kollega Mono, haluatteko te käyttää puheenvuoron? Hyvä, selvä. Ja ENFstä ei ole ketään paikalla. Onko sitten muita, jotka haluavat äh, käyttää puheenvuoron? Näin ei näytä olevan. Ja nyt äh, kysyisin sitten kollegalta, haluatteko te vielä loppu huomion puheenvuoron käyttää? Olkaa hyvä, Ilan. Thank you very much. I would like to... Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita panoksesta tähän keskusteluun. Korostaisin sitä, että tilan puutteesta johtuen lausunnossa kiinnitettiin huomiota ainoastaan keskeisiin elementteihin ja tulevina viikkoina varmasti yhdessä lisäämme tänne näitä puuttuvia osia tähän lausuntoon. Täällä mainittiin se, että muun muassa talletustakuusta ja sosiaalista unionia koskevasta piilaarista jäi paljon sanomatta, myös kohesiosta, konvergenssista jäi paljon sanomatta. Kyllä, otamme vaarin näistä näkemyksistä ja tulevina viikkoina meillä on mahdollisuus lisätä näitäkin asioita tekstiin ja regin jäsenenä voin sanoa, että siellä käsittelemme kyllä hyvinkin syvällisesti näitä kohesioelementtejä ja siksi en tässä vaiheessa vielä halunnut sanoa mitään erityistä niistä. Kiitokset kollega Fletchich ja sitten tarkistusten määräaika 12. syyskuuta, 15. marraskuuta keskustelu ja 5. Äh, marraskuuta Ekonissa äänestys. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan viisi tiettyjen tavaroiden ja palveluiden petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja ALV-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisaika. Käynnistämme mietintöluonnoksen käsittelyn tänään. Esittelijämme on EPPstä Sirpa Pietikäinen. Hän ei ole paikalla tänään. Ja luen hänen luen hänen lausuntonsa, hänen siis niin, luen tämän lyhyen yhteenvedon tai, tai taustan. Tätä asiaa käsitetään, käsitellään säännön 50 mukaan yksinkertaistettu menetelmä. Ja tämä mietintö luonnos tuli 7, äh, annettiin luettavaksi 17 heinäkuuta ja yleensä aikaan 10 päivää, mutta koska oli kesätauko, niin keskiviikkoon 6. syyskuuta asti on aikaa. Ja sen jälkeen Tämä tulee lokakuun ensimmäiseen täysiistuntoon. Ja sitten Sirpa Pietikäisen lausunto on seuraava. Hyvät kollegat, te olette nähneet tämän mietintöluonnoksen, joka liittyy nopean reagoinnin mekanismiin ja ALVn torjunnassa. Tarkoitus on pidentää tätä mahdollisuutta jäsenvaltioille tässä käännetyn verovelvollisuuden äh, anomisessa. Kysymys on artiklasta 199a ja mahdollisuus käyttää nopean ähm, reagoinnin mekanismia ALV-petoksissa. Nämä ovat olleet äh, hyviä toimenpiteitä jäsenvaltioille. Äh, tällä hetkellä ne kuitenkin päättyvät 31. Äh, lokakuuta ja tarkoitus on pidentää tämä kesäkuuhun 2022, joka antaisi silloin jäsenvaltioille mahdollisuuden käyttää näitä tehokkaita välineitä puuttua petoksiin nopeasti. Ja koska kaappa tässä ehdotuksessa on kohtuullisen, tämä on kohtuullisen tekninen ja koskapa on arvioitu, että tällä ei ole mitään negatiivisia vaikutuksia unionin budjettiin, niin eh, tämän ei pitäisi herättää mitään ongelmia. Tämä on poliittisesti kuitenkin jossain määrin ristiriitainen, niin ehdotan, että noudatamme yksinkertaistettua menettelyä joka myös kunnioittaisi meidän valiokunnamme tiukkaa aikataulua ottaen huomioon mandaatin lopussa olevan valtavan työtaakan. Pietikäinen ehdottaa, että tuemme komission ehdotusta ja hän kiittää meitä kaikkia yhteistyöstä. Eli tämä on hänen lausuntonsa. Ja nyt sitten annankin puheenvuoron varjoesittelijöille. Täällä ei ole ketään SNDn varjoesittelijä. Ah, Pervans ottaa. Eh, I'll be the shadow of the shadow. Niin, olen tässä varjoesittelijän varjoona. Me, meidän varjoesittelemämme eh, pyytää myös anteeksi poissaoloaan. Hän pitkälti jakaa Sirpa Piettikäisen näkemykset sikäli kun on kyse todella teknisestä ehdotuksesta – miten sitten arvioidaankin tätä käänteisen verovelvollisuuden käsitettä, niin kun puuttuu tämä lopullinen arvonlisäverojärjestelmä, niin tämä komission tekninen ehdotus mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot, jotka ovat käyttäneet tätä keinoa toimessaan, niin petoksia vastaan voivat jatkossakin käyttää järjestelmää hyväkseen aina 2000, vuoden 2022 puolivälin saakka, ja meistä tällainen voidaan hyväksyä emmekä vastusta tällaista asian nopeaa hyväksymisjärjestystä. Mutta nyt kuitenkin voidaan muistuttaa siitä, että me, meidän ryhmällemme on tärkeää, että viedään loppuun neuvottelut ja saadaan aikaan lopullinen arvonlisäverojärjestelmä. Se on todella kiireellinen kysymys ajatellen strategiamme, joka meillä on ollut käytössä koko vaalikauden ajan. Thank you very much, Kiitos, Pervanche. Sitten seuraavaksi puhuja oli Case Winburn ECRstä, mutta täällä ei ole ECR-ryhmän jäseniä läsnä. Eikä liioin. Niin, no niin. Eli Live, ole hyvä. Kiitoksia kovasti. Puhun nyt Kornierin puolesta. Hän on varjoesittelijä. Hän kiittää esittelijää Sirpa Pietikäistä. Aldella on konkreettisia ehdotuksia, jotta voidaan nopeuttaa, ää, äh, nopeuttaa ää, äh, lainsäädäntö mekanismia niin, että voidaan myös sujuvoittaa pääomamarkkina kehitystä. Kiitoksia. Äh, Kiitos, Liive. Sitten vihreät. Varjo esittelee Kato ei ole paikalla eikä ketään, joka häntä voisi korvata. Sama koskee Gueta. Sitten EFDD, kollega Mono. Chairman. Für die ENF. EFFllä ei myöskään ole, ENFllä e ei myöskään ketään, joten onko muita, jotka haluavat puheenvuoron? Ei näin näytä olevan. Tarkistusten määräaika on 6. syyskuuta Ja ensimmäinen lokakuuta täysiistuntokäsittely. Ja odotan mielenkiinnolla keskustelua aiheesta. Sitten voimme siirtyä esityslistan kohtaan kuusi, mutta tämä indikatiivinen aikataulu öö, sanoo, että tämä käsiteltäisiin vasta kello 16. Ja koskapa en näe esittelijää, enkä suurinta osaa varjoesittelijöistäkään, niin keskeytämme kokouksen kello 16.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 Ja, ja, joo. ja. So, dear colleagues, um... Uh, no niin, hyvät äh, kollegat, äh, kello on nyt 16. Äh, jatkamme kokoustamme. Jatkamme kohdasta kuusi esityslistalla kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen. Keskustelemme mietintöluonnoksesta tänään. Lausuna antavat Empli, Envi ja FAM. Meidän esittelijämme on Poltang. Poltang, ole hyvä. Thank you, chair. Um, me... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, silloin kun keskustelin tässä koordinatorin kanssa mm, siitä, että meillä oli tällainen ehdotus pääomamarkkinaunionista, mutta minkä, mikä tahansa kestävyyteen liittyvä keskustelu puuttui, mutta nyt olemme siirtyneet Jonathan Hillis, Hillin ajosta eteenpäin ja haluankin kiittää Euroopan parlamenttia aktiivisesta roolista – siitä myös, että on muutettu olemassa olevaa lainsäädäntöä, mutta myös vähän painostettu komissiota ja muut, muita tahoja tarttumaan tähän kestävyyskysymykseen. Itse asiassa Euroopan parlamentti on hyväksynyt oma aloitteen mietin kestävästä rahoituksesta aika myöhässä vaiheessa, mutta sitä kuitenkin on ollut paljon hyötyä kaikille, kentä parlamentti näin teki, koska ehdotus, josta tänään keskustelemme, siitä on jo keskusteltu tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä. Kyseisessä mietinnössä Euroopan parlamentti suurella enemmistöllä haluaa lakisääteisen huolellisuuspuitteiston due diligence-puitteet, jos otetaan huomioon YK puitteet kestävästä sijoituksesta mutta myös 2017 OECD että mitä tulee äh, kestävään sijoitustoimintaan. Ja itse asiassa lainsäädäntö, jota komissio on ehdottanut, on osa tätä toimintasuunnitelmaa. Se oli vähän maltillisempaa, pyrki pikemminkin varmistamaan julkistamiskysymyksiä, kun alkuperäin, alkuperäin, alun perin piti korostaa sijoittajan vastuuta ja velvollisuutta olla ottaa huomiota vain talousatekijöitä, vaan myös muut tekijät. Ja tämä voidaan tiivistää due diligence-termillä. Ja tässä mietinnössä sitten todetaan, että me tiedämme, miten due diligence-prosessi toimii, ja meistä sen pitäisi olla lakisääteistä sijoittajille, jos he haluavat ottaa huomioon sekä rahoituksen vaikutuksen kestävyystekijöistä, että muut kuin rahoituksesta vaikutukset, joita näistä tekijöistä syntyy. Todellakin voidaan sanoa, että tämä on muutos, johon parlamentti pyrkii. Tässä muutetaan myös sijoittajien asenteita. Kyse ei ole vain rahasta, vaan sijoittamisen pitää olla vähän laajempaa toimintaa. Nyt tämä on siis mietinnön ydinala. Sitten tarkistuksessa 13 todetaan, että tätä ei pitäisi rajoittaa julkistamiseen tai due diligence-toimintaan ja sijoittajien, jotka liittyvät kestävän kehitykseen, vaan tämän pitäisi, pitäisi päteä kaikkiin rahoitustuotteisiin, on ne kohdentuja tai ei. Joten tämä on toinen muutos, jonka näen komission ehdotuksen suhteen julkistaminen due diligence, niin kuin parlamenttikin on ilmaissut, mutta kyse ei ole vain vihreistä sijoituksista, vaan tämä pitäisi koskea kaikkia investointeja. Sitten kolmas elementti tietenkin, mehän kaikki tiedämme, että huomattava tärkeä kanava, jonka kautta rahaa kulkee, on juuri pankkisektori ei kyse ole vain eläkerahastosta tai omaisuuden hoitajista ja niin edelleen. Muistan senkin, että Peter Simonin työssä otettiin huomioon myös kestävyys. Ja se on tervetullutta senkin takia, että itse asiassa pankit ovat hyvin haavoittuvaisia riskejä, jotka liittyvät kestävyyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä otimme huomioon kestävyyden ja pankkipaketissa ja eikä pitäisi tehdä eroa vakuuttajien, eläkerahastojen ja toisaalta pankkien välillä. Tämän takia haluamme ottaa mukaan myös pankkisektorin. Tämä liittyy 13 tarkistukseen. Sitten niin kuin valiokunta-aloitteessa mietinnössä todettiin, jos haluaa muuttaa ihmisten ajattelua, joka on aivan olennaista, mutta sitten pannaan suusäkkiä myöden, silloin meidän pitää ottaa huomioon myös palkkauspaketit esimerkiksi tai korva, ähm, palkkausjohdon kohdalla. Ja tätä käsitellään 33 tarkistuksessa. Siinä todetaan, että palkkaukseen pitäisi riippua myös muista kuin taloustekijöistä, eli näistä ESG-tekijöistä. Kun puhun kestävyydestä, tietenkin tarkoitan sitä, että laajemmassa mielessä kyse ei ole vain siitä talouden viherryttämisestä, vaan kyse on myös sosiaalista tekijöistä. Esimerkiksi jos rikotaan ihmisoikeuksia tai maananastuskysymykset, ei tämä ole helppo standardoida, standardoida, vakioida, mutta ne pitää kuitenkin ottaa huomioon. Ja tietenkin hallintokysymykset ja veronkiertoasiat pitää ottaa huomioon. Sitten vielä lopuksi puheenjohtaja, me keskustelimme delegoidusta säädöksistä. Muistan tästä keskustelusta sen, että vahvasti vastustettiin sitä, että delegoidut säädökset otettaisiin mukaan lisäeläkelaitoksiin. Meistä tämä ei ole kovinkaan, kovinkaan rakentavaa toimintaa sen sijaan, että olisi dekoitusäädöksiä. IORP-laitoksissa halusimme ottaa kestävyysvaatimukset suoraan direktiivissä, joka käsitteli eläkelaitoksia keskustelun mukaisesti, jota parlamentissa aikaisemmin kävimme. Kiitos puheenjohtaja. Nyt varmasti korostin päämuutoksia, joita haluamme tehdä komission ehdotukseen, mutta olen iloinen, olisin tyytyväinen, jos tämä työ etenee ripeästi niin, että se voidaan viedä loppuun tällä vaalikaudella. Um, Kiitos Paul. Sirpä Pietikäisen tilalla kollega Maletic. Kiitoksia. Luen vain kollegan lausunnon. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä lausuntoluonnoksen parissa tai mietintöluonnoksen parissa. Tänään keskustelemme ensimmäistä kertaa kestävää rahoitusta koskevan paketin ehdotuksista. Minä toivottavasti Euroopan parlamentin omat suositukset mietinnössä, joka hyväksyttiin toukokuussa, otetaan huomioon. Tämä aihe on oleellinen, jos halutaan lieventää sosiaalisia ja taloudellisia ja ympäristöllisiä investointiriskejä. Jotta voimme tämän varmistaa, meidän täytyy varmistaa se, että pääomaa suunnataan sellaisiin investointeihin, joihin liittyy terveitä, vakaita, riskien hallinnointimekanismeja. Tämä on erittäin pragmaattinen ja tervetullut ehdotus. Materiaaliset riskit, jotka liittyvät ym, y, ilmastonmuutokseen, ovat yhä kouriin tuntuvampia ja, ne, ja jos niihin ei kiinnitetä huomiota, niin ne ovat omiaan uhkaamaan rahoitusvakautta. Kun riskeistä tehdään näkyviä ja kun varmistetaan se, että että rahoitusmarkkinoiden toimijat ottavat ne huomioon, kun tekevät investointipäätöksiä, niin voimme varmistaa sen, että markkinoiden toimijoiden oikeudet toteutuvat ja, ja riskien ottaminen on tietoisempaa. On tärkeää, että jokainen ymmärtää, investoija ymmärtää, minkälaisen riskin ottaa. Siksi tietojen antaminen on erittäin tärkeää, jotta investoijilla on vertailukelpoista informaatiota kestävyysvaikutuksista ja riskeistä. Siksi tietojenanto vaatimuksessa täytyy ottaa huomioon myös pörssiin listautuneet yhtiöt ja muutkin investoijat tietojen antaminen on merkityksellistä ainoastaan, jos annetut tiedot ovat vertailukelpoisia ja relevantteja. Tätä kestävyyspakettia tarvitaan, jotta rahavirrat voidaan suunnata siihen, että voidaan siirtyä kohti investointien myötä kohti matalahiiliyhteiskuntaa, voidaan pitää huoli siitä, että pitkäaikaiset investoinnit menevät sellaiseen infrastruktuuriin, joka on omiaan muuttamaan oloja oikeaan suuntaan. Toimien täytyy olla myös tietysti oikeasuhtaisia. On otettava huomioon yhtiön, olipa se eläkeyhtiö tai investointiyhtiö, sen, että se on oikeasuhtainen sen koon koko huomioon ottaen. Ja tietysti PK-yritykset täytyy ottaa erityisesti huomioon. Me tarvitsemme järkeviä toimia niin, että toimet eivät ole dramaattisia, vaan vähitellen tapahtuvia. Ja odotan hyvää yhteistyötä kaikkien esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Ja sitten ECRin puolesta Sander Lons. Kiitos. Todellakin olen Saidin tilalla. Hän pyytää anteeksi. Hän odottaa mielenkiinnolla työtä tämän asian parissa ja pyysi minua lukemaan hänen lausuntonsa, joka alkaa luonnollisesti sillä, että kiitetään esittelijää. Mitä tulee eh, investointien kestävyyteen, kun on kysymys siitä, että eh, sijoitetaan eh, hyvällä tavalla ja kestävällä tavalla, niin täytyy huolehtia siitä, että näillä tällaisilla investoinneilla on yhä suurempi rooli varojen hallinnassa Euroopassa ja koko maailmassa. Varsinkin esittelijä Tangin mietinnössä Kamal haluaisi, että me nimenomaan pidämme kiinni kestävistä sijoituksista ja myös samalla vältämme tätä yksi koko sopii kaikille lähestymistapaa. On paljon erilaisia tekijöitä. Täytyy huolehtia siitä, että loppusijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja että he saavat erilaisia vaihtoehtoja markkinoilla esimerkiksi täytyisi muistaa teollisuuden monimuotoisuus, se teollisuus, joka on mukana tässä lainsäädäntöprojektissa, koska tässä on esimerkiksi ähm, vakuutusyhtiöt, pienet riskirahastot ja niin edelleen. Meidän täytyy äh, huolehtia siitä, että täytäntöönpanossa on joustavuutta ja että investoijat saavat tarpeeksi informaatiota due diligence äh, tueksi. Ja tässä ei ole kysymys kuitenkaan pelkästään ympäristönäkökulmista, koska tähän voitaisiin ottaa mukaan ympäristön lisäksi myös sosiaalista vastuuta ja kestävyyttä. Ja että laajennettaisiin tätä sosiaaliselle sektorille, tämä antaisi tavallaan holistisemman lähestymistavan tähän kestävyyteen koska silloin voidaan ottaa huomioon köyhyys, syrjäytyminen ja niin edelleen. Mutta olen vakuuttunut, että edustaja Tangon samaa mieltä ja sitä, että tämä voisi olla hyvä lisäys. Saidia haluaisi myös, että tang, tai, tai pitää hyvänä, että Tang on ottanut pankit mukaan tähän kattavuuteen. Se on oikein. Meidän täytyy huomioida ESG-kriteerit paremmin, mutta ei välttämättä tähän lainsäädäntöön, ihan kuten me olemme nähneet aikaisemmin keskusteluissa, niin on kuitenkin tällaisia peruseroavaisuuksia luottolaitosten ja investointiyritysten välillä. Siksi meillä on myös erillistä lainsäädäntöä. Ja ECR on huolissaan tästä tällaisesta one size fits all lähestymistavasta meitä kiinnostaa nähdä, miten esittelijä tämän hoitaa. ECR toivoo, että tämä mietintö johtaa siihen, että investoijat voivat tehdä valistuneita valintoja ja päätöksiä. Ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa, niin että saisimme mahdollisimman rakentavan lopputuloksen. Kiitos Sander. Live Viirink oli tässä aikaisemmin paikalla, mutta ei nyt enää. Sitten menemme eteenpäin. Kollega Giegold, hän puhuu Moliskot katon nimissä. Genau so ist es, Herr Vorsitzender. Niin juuripa niin, hyvä puheenjohtaja Simon. I got uh, no... Sain Molin tekstin, joka, jonka luen. Voisin myös sanoa, että olisimme voineet vain todeta, että hyvin tehty Paul, olemme, olemme samaa mieltä, mutta hän ei pyytänyt näin tekemään, että luikin koko jutun. Olemme tyytyväisiä esittelen pyrkimykseen vahvistaa kestävyyden julkisuusvaatimusta äh, rahoitusmarkkinaosastojen parissa. Me haluamme julkistamisjärjestelmän, joka kautta annetaan tietoa kestävyyskysymyksistä sijoittajille, mutta varmistaa myös se, että ne, jotka te, te, antavat sijoituspalveluita, kiinnittävät huomiota ESG-tekijöihin ja päivittäneen päivittäisiin toimiin sijoitustoiminnassa. Mitä tulee myönteisiin muutoksiin, joita tässä tehdään komission ehdotukseen, panemme merkille sen, että on määritelty kestävyysriski ja parannetaan tämänhetkistä määritelmää kestävästä sijoittamisesta. Ennen kaikkea olemme tyytyväisiä siihen, että mietintöluonnos pyrkii varmistamaan sen, että Taloudelliset vaikutukset kestävyysriskeistä otetaan huomioon sijoitustoiminnassa, eikä vain sitä, miten tämä vaikuttaa tuottoon. Jos kiinnitetään huomiota komission ehdotuksen sisältöön ja otetaan huomioon su- suoraan myös pankit ja pyritään varmistamaan se, että palkkauspolitiikka e-, ei vain aiheuta vahinkoa, vaan, tai siis ei pelkästään ole aiheuttamatta vahinkoa, vaan varmistaa, että kestävyys on paremmalla tasolla sijoituksissa. Teemme mielellämme yhteistyötä esittelijän ja varjoistelijoiden kanssa, kun laaditaan tarkistuksia, joiden kautta tämänhetkinen ehdotus tulee mahdollisimman vahvaksi, ottaen huomioon kestävyyden. Siinä kaikki, Paul. Kiitos. Vielen Dank. Ähm, als nächstes... Kiitos. McCarthy Guesta olisi vuorossa, ei ole paikalla. Joten kollega Mono, EFD, ei. Et. Ja ENFstä ei Lion ole ketään paikalla. Ja anna sitten vielä esittelijälle puheenvuoron. Quick round in this way, and I think for... Ihan vain nopeasti haluan kiittää niitä kollegoita, jotka tulivat paikalle ja lukevat näitä tekstejä sisältä. Kiva, kiva teille oli oikein mukavaa. No, puhun nyt lyhyesti tässä vaiheessa. Odottelen rakentavaa keskustelua. Meillähän on ollut jo aika pitkät keskustelut, jotka liittyvät oma mietintöön Ja niiden yhteydessä puhuttiin kestävyydestä paitsi vihreässä mielessä myös yhteiskunnallisesta kestävyydestä ja hallinnollisesta sellaisesta. Ja olen yhtä mieltä Pietikäisen kanssa siitä, että tämä on todella uraa uurtava aloite. Juuri näin meidän täytyy toimia, jotta voimme muuttaa finanssisektoria niin, että voimme siirtyä kohti kestävyyttä laajemminkin. Minusta tämä sisällyt... tässä täytyy ottaa huomioon myös pankit meillä saattaa olla erilaisia näkemyksiä eläkerahastoista ja pankeista ja muista, mutta toisaalta me aina peräänkuulutamme oikeaa suhteisuutta. Koskaan ei ole kyse mistään yhden koon ratkaisuista. Ja on oikein hyvä, että keskustelut ovat nyt lähteneet käyntiin ja otamme huomioon nämä ESG tekijät, puhuimmepa mistä tahansa rahoitustuotteista, mutta mitä tahansa teemmekin, niin jokaista tuotetta ja jokaista tuottajaa ei voi koskea sama ää, käytäntö. Haluan vielä toistamiseen kiittää teitä ja odotan mielenkiintoilla kiinnolla keskusteluita. Kiitos hyvät kollegat. Määräaika tarkistukselle on 12. syyskuuta ja 18. lokakuuta puhumme tarkistuksista ja äänestämme 5. lokakuuta Ekonissa. Eli tämä oli kohta kuusi. Ja koska kumpaakaan kohdan seitsemän esittelijää Lange ja Gualtieria ei ole paikalla. No kollega Gualtierista tiedän, että hän tulee 16.30 paikalle, joten toisen kerran nyt sitten keskeytämme kokouksen ja jatkamme 16.30. Yeah.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

Amen.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

Dear colleagues, let's resume our work. Hyvät kollegat, jatkamme työskentelyä ja siirrymme kohtaan seitsemän esityslistalla, joka on yhteiskeskustelu kahdesta lainsäädäntöehdotuksesta, MPL-paketista järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset sekä direktiivi luotonhallinnoijasta, luoton ostajista ja vakuuksien realisoimisesta. Tässä on kaksi esittelijää, minä olen heistä toinen ja toinen on Ester de Lange. Joten tämä on hyvä mahdollisuus keskustella tästä nyt myös esittelyiden kesken, koska tässä oli tämä kesätauko, että emme ole ehtineet kovin paljon keskustella. Joten olemme hyvin avoimia keskusteluun ja ajatusten vaihtoon. Ja meillä on molemmilla kahdeksan minuuttia. Ester, haluatko sinä aloittaa? Thank you uh, for those call- Kyllä toki. Kiitän kollegoja, jotka ovat täällä paikalla. Tämä on mielestäni tärkeä keskustelu käydä. Te kaikki tiedätte, Tämä asia jo vuonna 2015 oli esille. Komio teki, antoi tiedonannon pankkiunanin loppuun viemisestä. Se tuli siinä yhteydessä esille. Puhuttiin riskin vähentämisestä, riskin jakamisesta, jonka piti tapahtua rinnakkain. Ja tästä tiedonannosta on jäljellä vielä pari keskeneräistä kysymystä, mitä tulee riskin vähentämiseen Yksi liittyy vakavaraisuuskohteluun, pankkien valtiovastuut ja toiseksi järjestämättömät vastuut. Ja tästä puhumme juuri tänään. Roberto mainitsi jo, että kyse on oikeastaan kahdesta ehdotuksesta, asetuksesta ja direkti- direktiivistä. Minä keskityn ensimmäiseen. Minulla on vain muutama kommentti tästä toisesta. Siis ne tulee asetukseen, joka pyrkii ottamaan mukaan vakavaraisuusvaatimukset pankkien rahoituksen kohdassa, jos järjestelmättömiä lainoja ei ole kunnolla katettu. Tämä on päätavoitteenamme tässä ja odotan tänään kuulevani aika moni, monenlaisia mielipiteitä yhteisesittelijöiltä. Yksityisesittelijät ovat eh, käyneet jo tästä tiivistä keskustelua ennen kesää, mutta on vielä asioita, joissa tarvitaan yhteistä pohjaa, joten hyvä on kuunnella myös kollegoja. Tämän takia nyt annan teille yleiskatsauksen tärkeimmistä kysymyksistä. Ensinnäkin vastuut, jotka pitäisi kattaa, pitääkö tätä määrää lisätä ajan mukaan, siis enemmän vakuuksia loppuun mennessä vai lineaarisesti pitäisi lisätä näitä maksuja. Voi olla totta, että pidempi, mitä pidemmät vastuut ovat, sen todennäköistä on, että se muuttuu järjestämättömäksi eikä sitä makseta takaisin ajan loppupuessa. Mutta jos näkee sitten, että ongelmia syntyy, miksei sitten siihen puututa heti ja aleta hoitaa asiaa. Puoltaisimme tällaista ainakin lineaarisessa menettelytavassa, miksi pitäisi odottaa siihen asti, että ongelma pahenee. Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen asia Tehdäänkö ero niiden syiden välillä, minkä takia vastuu on järjestämätön? Toin sanoen, niin kuin komissio sanoi, tehdäänkö ero niiden vastuuden välillä, jotka joiden maksu on viivästynyt yli 90 päivällä tai ne, jotka ovat järjestämättömiä muista syistä niin sanotusti. Minä rehellisesti sanottuna en oikeastaan ymmärrä tai usko, että voimme selkeä ero tehdä näiden kahden välillä, koska myös ne vastuut, jotka ovat järjestämättömiä muista syistä, ne voivat ihan yhtä todennäköisesti ovat sellaisia, että maksata äh, maturiteetin kulut loppuessa kuin nämä, jotka ovat myöhästyneet maksultaan 90 päivää. Sitten kysymys, joka ei ole mitenkään ristiriitainen, koska sellaisiakin täältä löytyy, on tietenkin ero vakuudellisen ja vakuudettoman järjestelmättömän vastuun välillä komission mielestä meidän pitäisi ero näiden välillä ja kaikki ovat tästä samaa mieltä. Kuitenkin on erilaisia näkemyksiä kunnianhimon tasosta näissä kahdessa, näiden kahden ryhmän suhteen järjestämättömiä vastuuta tulee vuosien määrään pitää puuttua tähän asiaan lausunnot vaihtelevat, mielipiteet vaihtelevat, jos otan myös yhteisen valvontamekanismin mukaan yhdestä kahteen vuoteen vakuudettomat lainat ja sitten vakuudusten kohdalla 12 vuotta. Ja sitten tähän liittyy vielä kysymys kokonaisperinnästä, onko se 100 prosenttinen mm, vakuudellisilta vakuudettomien, tehdäänkö eroa ja mitä tulee vakuudettomiin, järjestämättömiin vastuisiin, minkä sen pitäisi olla. On, onko 70 prosentista vai 100 prosentista. Sitten lisätäänkö er, lisä, vielä eroja tähän keskusteluun, esimerkiksi ero ö, operatiiviseen ja muihin menoihin tar- jos on tehty tällainen riippumaton arviointi asiasta tai sitten ero elin kelpoiset tai muut pitkämielisyyskysymykset. Minä pidetäisin kiinni näistä elinkelpoisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Onko tämä ero sitten tärkeää? Minulla on tästä omat epäilykseni. Mitä tulee EPP, meillä me haluamme selkeät erot, esimerkiksi ero kunnianhimon ja vauhdin väellä vakuudettomien ja vakuudellisten vastuuden kohdalla, mutta tämä pitää toimia käytännössä. Meidän mielestämme tällä hetkellä on tärkeää erottaa nämä kaksi kategoriaa toistaan pelkästään komissiosta, erottaa neljäkin eri ryhmää. Ja halutaan tässä mennä ihan loppuun asti, jos lisätään näitä lisäkriteerejä, niin sitten ollaan kahdeksassa eri luokassa järjestämättömiä vastuita, ne jotka ovat äh, vakuudettomat going concern toimintaan vaikuttavat ja vakuudelliset sellaiset ja niin edelleen. No mietin sitä, onko tällainen monimutkaisuus jo ennestään vaikeassa ehdotuksessa on meidän etujemme mukaista. Kysymys sitä, kuinka monta variabilia otetaan mukaan Tästä keskustellaan sitten vielä lopuksi sovellusala komission ehdotuksessa todetaan, että kyllä me katamme vain ne vastuut, jotka luotiin ehdotuksen päivämäärän aikaan 14. maaliskuuta tänä vuonna. Tämä johtaisi, jättäisi sivuun ei vain ne lainat, jotka jo tällä hetkellä ovat järjestämättömiä, mutta myös ne lainat, joita tällä hetkellä on olemassa ja joista tulee jatkossa järjestämättömiä. Ja onkohan tämä nyt meidän etujen mukaista? Joka tapauksessa, jos tämä on katettu tämän ehdotuksen sovellusalan, meillä pitää tähänkin ongelmaan puuttua, koska se on ongelma. Ja se hitaasti on poistumassa, mutta ei se häivy tarpeeksi nopeasti kuitenkaan, joten osalla on oma kysymys. Sitten direktiivistä voin puhua ihan lyhyesti käytännössä. Järjestetyn vastuiden periminen, se liittyy siis lainakysymyksiin, pitää puuttua siihen, liittyykö tämä tuomistuminen ulkoisiin järjestelyihin, join tiettyin ehdoin, tietyn varauksiin, Tarvitaan markkinapohjaisia ratkaisuja. Odotan nyt teiltä mielipiteitä tässä asiassa. Minulla on vain seitsemän minuuttia aikaa tässä, tässä pääkysymykset, jotka ovat käsillä ja odotan nyt todellakin mielenkiinnolla saavani kuulla teidän kommentteja. Kiitos oikein paljon Esther. Kiitos myös tästä yhteenvedosta. Minä aloitan pitämällä hyvänä komission ehdotusta, joka on ECOFINin toimintasuunnitelman suuntainen. Ja vaikkakin me tiedämme, että korkean tason päällä, että ainakin jossakin maissa ja se prosessi, mikä meillä on ja vaikka me tiedämmekin sen, koska nythän ollaan pääsemässä eteenpäin ja meillä on lisävalvontapaineita ja NPLien määrät ovat vähentyneet, niin kaiken kaikkiaan uskon, että se, että meillä on parempi säätely puitteisto on hyvä asia. Joten meidän täytyisi pyrkiä hyväksymään nämä kaksi ehdotusta push ja pull puolelta. Ja pidän myös hyvänä sitä työtä, mitä Itävallan puheenjohtajamaa on tehnyt tähän mennessä. Ja toivon, että voimme noudatella samanlaista lähestymistapaa ja hyväksyä komission ehdotukset. Se on hyvin tärkeää, jotta voimme viedä nämä asiat päätökseen ennen mandaatin loppumista. Minä keskityn myös tähän vakavaraisuuden turvaavaan järjestelyyn. Ja tämän pitäisi olla se pohja ja perusta. Ensimmäinen peruste on siis aika selvä ero ja täydentävyys pilarin 1 ja pilarin 2 välillä – Eli se on tällainen pakollinen pohja, jo, jota sitten valvoja voi käyttää. Eli meillä on tämä pakollinen pilari 1 ja sitten pilari 2, jossa on valvoja, valvonta. Ja on hyvin tärkeää, että EKP toimii näin ja se on nimenomaan tämä pilari kaksi, eli se erittelee hallinnolliset valvonta, tehtävät artiklan 141 pohjalta ja sekä arviointi ja mahdollinen valvonta ovat toimia, jotka otetaan käyttöön vasta keskustelun jälkeen. Joten siis molemmat asiat otetaan käyttöön pankkikohtaisesti, koska tämä on pilari kaksi. Mennään pankki pankilta, katsotaan mikä siellä on tilanne ja niin edelleen. Ja sanotaan, että okei, ää, äh, nyt teidän tilanteenne ei ole hyvä, teidän täytyy tehdä jotakin, koska me puhumme nyt siitä, että mennään pidemmälle kuin olemassa olevat äh, säännöt. Eli tämä on äh, ihan loogista. Ja mehän tiedämme myös, selvittää kaikki nämä järjestämättömät vastuut, niin ne myydään, ne myydään paketteina. Eli usein on 15 prosenttia tai hyvin vähän. Eli tämä on se syy, miksi tuosti sanotaan, että jos on kysymys, että otan 100 prosenttia vain, jos näin että, että tämä on nollan arvoinen. Ja siksi se on ensimmäinen periaate. Me voimme lisätä tähän luokkia tai erilaisia lähestymistapia. Mutta ensimmäinen periaate on se, että meidän tulisi huomioida tämä pakollinen vakavaraisuuden varautumisjärjestely ja sitten tämä pilari kaksi Eli pilari 1 ei koskaan ole sama kuin pilari 2. Pilari 1 on matalampi, koska muuten tässä ei olisi mitään järkeä. Joten ensimmäinen periaate on turvata se, että on ero eriytetään äh, pilari yksi, joka on pakollinen. Se ei ole mikään tällainen äh, analyysi tai mitään muuta, vaan äh, se kaikki tehdään tässä lisäpilarissa, pilarissa kaksi, jossa meillä on tämä valvonta ja ja silloin pankilla on velvollisuus toimia, mikäli pankin, pankin toimet eivät ole olleet oikeanlaiset. Meidän täytyy kunnioittaa tätä. Me voimme toki toimia myös eri tavalla – Minä olen ehdottanut erilaisiakin lähestymistapioja, joilla voidaan kunnioittaa näitä periaatteita, mutta yksi niistä olisi esimerkiksi se, että olisi laajempi aikataulu, pitemmät, pitempi aikataulu sille, että kun ensimmäistä kertaa, jos on esimerkiksi kolme, neljä tai viisi vuotta, minä tiedän, että jäsenvaltiotkin puhuvat tästä, tai voi olla päinvastoin se, että pidetään kiinni samoista vuosista, mutta tämä pakollinen osuus on pienempi, vaikka 80 tai 90 prosenttia, 70 prosenttia. Minä haluaisin keskittyä vain tähän periaatteeseen niin, että kaikkien on toimittava ja sitten tapauskohtaisesti öö, valvo, mutta johtaa siihen, että päästään 100 prosenttiin. On erilaisia teknisiä keinoja kunnioittaa näitä periaatteita sekä mit, mit, miten oli Eli se, millä tavalla tässä toimitaan. Toinen vaihtoehto on se, että, että ollaan nopeampia tai hitaammin tai ei ole 100 prosenttia tai vähemmän. Eli vakuuksissa täytyy voida teknisesti eri tavoin kunnioittaa tätä periaatetta. Ja tämä on se ero ykkös- ja kakkospilarin välillä. Ja minusta on hyvin vaikeata löytää oikea periaate, koska jos tämä ei saa olla liian monimutkaista ja silloin meidän täytyy ottaa toinen. Eli siis on erilaisia vaihtoehtoja ja minä olen valmis keskustelemaan näistä keinoista, mutta en ole avoin keskustelemaan siitä, että ei suostuta myöntämään sitä, että pilari 1 ja 2 ovat eri. Toinen periaate on se, että meidän luonnollisesti tuli sit, meillä tulee kaksi periaatetta. Eli ainakin siitä periaatteesta me olemme samaa mieltä, että meidän täytyy välttää sitä, että tulisi tällaisia vääristävisiä kannustimia, jotka voisivat johtaa yritysten kohdalla hankaluuksiin. Eli silloin me emme todellakaan olisi suosittuja äänestäjimme joukossa. Eli tästä tulee pakollinen, kaikkia koskeva ja huolehdimme siitä, että me emme kuitenkaan työnnä PK-yrityksiä kohti vararikkoa. Joten siis tämä on periaate, jota tulisi kunnioittaa ja yksi keino kunnioittaa sitä on se, että kun laina Voinko se äh, antaja tai ottaja, niin sitä ei kuitenkaan äh, saisi työntää kohti äh, vakavaraisuuden heilumista. Joten kyllä minä tiedän, että tästä on keskusteltu, on hyvin erilaisia keinoja kunnioittaa näitä periaatteita. Ja Eli meillä on hyvin erilaisia teknisiä keinoja, mutta ainakin nyt tässä alustavassa keskustelussa meidän pitäisi sopia enemmänkin tästä tavoitteesta ja periaatteesta eh, ja luonnollisesti välttää sitä, että tämä hankaloittaa pk-yritysten tilannetta. Ja luonnollisesti se, että pankkien eh, täytyy olla varovaisia ja että noudatetaan eh, ykkös- ja kakkos pilarin menettelyitä. Joten tämä direktiivi itsessään ei ole niin ristiriitainen, mutta me haluamme ehdottomasti välttää sitä, että ei vahvistettaisi tätä väärinkäytösten estämisosiota asetus on ehkäpä hieman äh, herkempi. Toivon, että jos me pidämme kiinni periaatteista, niin silloin meillä on enemmän marginaalia tehdä kompromisseja. Ja meidän kaikkien tulisi tehdä parhaamme, jotta saisimme aikaan yhteisen kannan. Minulle on selvää myös se, että mikäli me emme saa aikaiseksi hyvää asetusta, niin silloin on parempi, että meillä ei ole ollenkaan asetusta kuin että meillä on huono asetus. Uh, okay, now I... No niin, no niin, nyt olen jälleen puheenjohtaja. Sander Lunnes on ensimmäinen varjoesittelijä. Uh, uh, Kiitoksia. And Mr. Sherman. Kiitoksia kovasti esittelijä. Niin, Täällä on siis kaksi varjoa. Minä odottelen kyllä keskustelua tästä asiasta ja viime minuutit osoittivat, että kannattikin odottaa. Tietysti meidän täytyy vielä keskustella teknisistä aspekteista ja hyvä esittelijä. Tämä tavoitteemmehan ei ole kauhean suosittu äänestäjien parissa. Meidän tavoitteemme on se, että me haluamme varmistaa riskien vähentämisen ja turvallisemman järjestelmän. Se on meille kaikkein tärkein asia, paljon tärkeämpi kuin jokin äänestä tai periaatteesta keskustelu. Mehän kaikki tiedämme, että joissain maissa on ollut ongelmia näiden asioiden parissa, ja me tiedämme, mikä on ollut vaikutus talouteen. Iranissahan kehitys on ollut myönteistä. Me tuemme pankkikohtaisia ponnistuksia, SMM liittyviä ja tietysti on hyvä, jos Pitää lähteä siitä, että pankit ja jäsenvaltiot, niiden tehtävä on hoitaa nämä korkeat järjestämättömät lainat, mutta toki meidän täytyy auttaa jäsenvaltioita. Ja kun katson, luen tätä selitysosan toista osiota, niin meidän täytyy myös lisätä julkista riskien jakamista. Toivottavasti tästä päästään hyvään alkuun. No, vakavasti puhuen, äh, me tuemme ajatusta siitä, että meillä olisi äh, järjestämättömien lainojen harmonisoitu minimivaatimukset täyttävää äh, tappioiden kattamisjärjestelmää, eikä hän tässä puututa olemassa oleviin järjestämättömiin lainoihin eikä järjestämättömiin vakuuksiinkaan, joista tulee ehkä myöhemmin järjestämättömiä. Meidän täytyy tehdä parhaamme rahoitusvakauden kannalta. Eikäpä meidän kannata katsoa vain tuonne kauas tulevaisuuteen, vain ehkäpä tätäkin päivää. Tämäkin päivä hetki pitää ottaa huomioon. Riskien vähentäminen, vähentämisen tulee koskea tämänhetkistäkin kantaa. Mitä tulee ää, va, va, vakuusvelkojen tai NPLien kattaminen ja kattamiseen liittyvät minimivaatimukset, niin täällähän sanotaan aivan oikein, että muutaman vuoden ajan, jos, ää, äh, jos, jos, jos ää, äh, luoton, ää, äh, luottojen takaamista ei, takamisesta ei pidetä kiinni huolta ja aikaa kuluu, niin silloin mitkään toimet eivät enää auta. Ja johtopäätös. Nämä ovat tietysti vasta alustavia huomioita, ehkäpä vielä poliittisia semmalta kannalta voidaan sanoa, että me kaikki tiedämme ja ymmärrämme, että tämä on hyvin kiistanalainen asiakokonaisuus. Ja sen vuoksi voin kuvitella, että aika paljon saattaa tulla painostusta tehdä luovia kompromisseja myös varjoesittelijöiltä. Meille on tietysti kaikkein tärkeintä se, että kompromissit eivät vaaranna yleistavoitettamme eli riskien vähentämistä – ja siitä vuoksi me varoittaisimme heikentämästä tätä ehdotusta. Asiat täytyy hoitaa oikein, koska, mutta tämä asia täytyy ratkaista ensin, sitten voidaan mennä muihin ongelmiin. Odotan yhteistyötä esittelijöiden kanssa. Ja kiitoksia tästä ajasta, jonka sain. Uh, Bernd Luke. Luke seuraava. Directive. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich... Kiitos, puheenjohtaja. Keskityn tähän toiseen kysymykseen. Miten suhtaudumme luottopalveluihin ja vakuuksien arvoon? Olen pitkälti samaa mieltä komission ehdotuksesta. Tässä on koska luotonhallinnoista on hyvin tärkeää saada aikaan paremmin toimivat markkinat järjestämättömille lainoille. Luodaan jonkinlaista harmonisaatiota, luodaan minimistandardit ja tästä tehdään helpommaksi silloinkin, kun toimintaa rajat ylittävää tuen ydintä tässä ehdotuksessa, mutta kuitenkin minulla on tiettyjä varauksia sen suhteen, kuinka arvioimme erilaisia rikkomuksia. Kun puhumme järjestämättömistä lainoista, lainat, joita on saatu luottolaitoksista tai muista taho, muilta tahoilta, niin me olemme sulkeneet tässä pois jonkinlaisia muita luottolaitoksia. Me emme puhu puhumme luotoista tai lainoista pankeilta tai ei-pankeilta, muuta kuin pankeilta tietenkin tässä on kyse myös yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista ja tasaisista kilpailumahdollisuuksista. Ja missä määrin voidaan puuttua näin pienen markkinaosuuteen? koska tämä voisi johtaa kilpailuvääristömiin. Ja meidän pitää vapaasti tarkastella näitä eri seikkoja, jotta emme luo markkinoille minkäänlaisia vääristymiä. Ja voimme parantaa sitä, miten järjestämättömiä lainoja kohdellaan ja käsitellään, miten niiden, niiden arvo määritellään. Siitähän oikeastaan oli komission ehdotuksessakin kyse. Siihen komissio pyrki. Ja tämän asian nyt tässä kohtaa tähän. Mielestäni tästä tulee hyvin mielenkiintoista. Tulee olemaan jännittävää käydä näitä keskusteluita. Tiedämme, että Komissio on aloittanut tässä merkittävän keskustelun. Ehkä voisin hiukan kommentoida komission pyrkimystä parantaa kiistoja tuomioistuimen ulkopuolella. En ole varma, onko tämä nyt oikea lähestymistapa, koska ongelmana on näissä tuomioistuimen ulko- ulkoisissa vakuusjärjestelyissä, niin tätä voidaan käyttää vain silloin, kun, kun olemassa kiista velkojen ja velallisen välillä, mutta komission ehdotuksen mukaan tuomioistuimen ulkopuolinen ratkaisu, sitä voitaisiin sitä valitus siitä tuomioistuimeen. Joten tämä on ongelma oikeuden katsottuna. Sitten toisaalta otetaan mukaan tuomioistuimet, sitten taas toisaalta on tällainen mahdollisuus hoitaa asia ilman tuomioistuimia, ja kuitenkin tästä voidaan sitten valittaa tuomioistuimeen, jossa velallinen saa tiettyä suojaa. Sitten ehkä pitäisi luopua vallan tästä tuomioistuinten ulkopuolista järjestelystä ja nopeuttaa vain tuomioistuin käsittelyä asiassa. Odotan mielenkiinnolla jatkokeskustelua esittelijöiden, esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Very much. Now for the... Kiitos ja sitten Aldo Raamon Tremosa. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä Langea ja Goltieria ja heidän tiimejään tehdystä työstä näiden mietintöjen parissa. Olen myös iloinen komission ehdotukseen ja olen tyytyväinen siihen, että ää, talouskasvu viime vuosina on osoittanut sen, että järjestämättömiin lainoihin liittyviä ongelmia on pystytty ratkomaan, erityisesti eteläisen Euroopan maissa, joissa näihin asioihin liittyy aivan erityinen ongelma. Järjestämättömiä lainoja oli paljon. Tämä on tietysti herättänyt myös lievää kiistää. Toisaalta EKPn osalta on sanottu, että järjestämättömien lainojen vuoksi joissain eteläisissä Euroopan maissa pankit eivät riittävästi antaneet lainoja ja yritykset kärsivät. Olemme myös nähneet kansallisista keskuspankeista tekstiä, jotka <clears throat> puhuvat eri suuntaan kuin EKP eri tavalla. No, arkaluontainen asia. Mutta ennen kuin lausun mielipiteeni tästä mietinnöstä, niin sano, muistuttaisin teitä siitä, kun Mario Draghi kävi täällä viime marraskuussa kuulemistilaisuudessa ja minä kysyin häneltä näiden järjestämättömien lainojen alkuperästä. Sanoin silloin, että kuulkaahan herra Draghi, minä olen sitä mieltä, että tässä ei ole toteutettu esimerkiksi maksuviivästysdirektiiviä tietyssä, ää, tietyssä jäsenvaltiossa. Ja Draghi oli, sanoi, että minä olen aivan samaa mieltä ka- kanssanne. Ää, muun muassa monet ää, monikansalliset eivät ole maksaneet ajoissa pk-yrityksillä ja tuosta koituu sitten työttömyyttä. Ja jotkut valtiotkaan eivät ole maksaneet pk-yrityksille velkojaan, joten liberaalit ehdot, tekivät ehdotuksia, muutosehdotuksia, jotta tällaisia järjestämättömiin vastuisiin ja velkoihin liittyy ongelmia voitaisiin jatkossa välttää, koska edelleenkin eteläisissä maissa erityisesti käy niin, että monikansalliset yritykset eivät maksa velkojaan pk-yrityksille. Äh, tämä on arkaluontoinen kysymys. Ja olemme myös sitä mieltä, että meidän täytyy laatia jonkinlaisia ähm, vakautta edistäviä sääntöjä, koska tällä, jotka ovat yhteisiä kaikille. Eli jonkin verran lainsäädäntöä täytyy harmonisoida. Mutta on myös muistettava, että meillä on erilaisia pankkijärjestelmiä Italiassa, Espanjassa, Ranskassakin. Pankkisektori on keskittynyt niin, että on kolme, neljä tai viisi suurta pankkia, jotka hallitsevat 80 prosenttia markkinoista ja sitten muissa maissa, Pohjois-Euroopassa, on vallalla malli, joka mielestäni on parempi, jossa on suuria ää, pankkeja, jotka ovat globaaleja toimijoita, mutta niiden rinnalla on satoja pieniä säästöpankkeja. Ja olen kollegolta eri ryhmistäkin eri maista ää, kuullut mielipiteitä, joiden mukaan on kiittäminen näitä satojen pienten markkien, pankkien verkostoa siitä, että vuonna 2009 ja 2008 suuret pankit eivät kontaminoituneet tässä subprime-kriisissä. Ja sillä tavalla saatettiin pelastettua monia asioita, kuten sosiaalipalveluita. Tämä täytyy ottaa huomioon. Eli on erilaisia pankkijärjestelmiä täällä Euroopassamme. Ja ymmärrän myös Gualtierin näkemyksen, kun hän sanoi, että – me emme että, että jos me emme saa hyvää lainsäädäntöä, niin sitten on parempi olla sääntelemättä. Tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys ja asian täytyy suhtautua vakavasti. Joten pyytäisin, että, nämä, että kaksi suurta ryhmää yksissä tuumin pääsisivät yhteisymmärrykseen ja liberaalit tietysti aina auliisti tukevat esittelijöitä niin, että saamme sellaista lainsäädäntöä, jonka ansiosta seuraavasta järjestämättömiä lainoja koskevasta kriisistä ei tule niin dramaattista. Thank you, Ramon. Kiitokset, Ramon. Sitten Sven Giegold. Yes, so, um... Me olemme yhteisvarjoesittelyinä Ernst Urtasun ja minä. Ja puhun nyt ensin sääntelyn kannalta. Tietenkin on aivan selvää, että tavallaan komissio on ottanut tähän asteittaisen lähestymistavan. Tämä tarkoittaa tavallaan sitä, että tämä on myös varovaista toimintaa. Ei puhuta kaikkein herkimpiin kysymyksiin, mitä tulee näihin vanhoihin järjestämättömiin lainoihin. Ja mielestäni demokraattisesti ajatellen tämä on aika hankala asia, sanotaan tässä nyt vaikka näin, koska sehän tarkoittaa sitä, että se, miten kohdellaan vanhoja järjestämättömiä lainoja, se jätetään käytännössä ei vain EKP jätetään EKPlle euroalueelle, joten ei ole mitään lainsäädäntöä, joka koskee sitä. Ja loppujen lopuksi sitten EKP päättää, miten asia hoidetaan. On hyvin tiedossa, että meidän ryhmämme ei kovinkaan pitänyt siitä, miten parlamentti mukaan lukien te puheenjohtaja, jota yleensä kyllä arvostamme, miten te tässä yhteydessä toimitte, mutta siltikin tämä nyt on tilaisuus demokraattiselle puolelle tehdä lakeja tällä alalla. Tietenkin on tällainen keskikenttäkin, kun puhutaan määritelmistä, niin silloin voimme siirtyä lähemmäs EKPn lisäystä, jos otetaan mukaan enemmän järjestämättömiä lainoja, vaikkakaan se ei koske näihin vanhoihin lainoihin ja jättää tämän käsittelyn pilari kakkosen käsittelyn kohta kohdalta. Alun perin EKPkin pelkäsi sitä, että on liian selkeä toimintatapa näin sensitiivisessä kysymyksessä, mutta ainakin voisimme helpostikin laajentaa tällä tavalla sovellusalaa. Ja sen lisäksi olen kyllä utelias, miten me tulemme tätä keskustelua käymään täällä. Panen myös merkille, että komissio ei ole seurannut ei EIPn ehdotusta ottaa mukaan tämän äh, lakisääteisen vakavaraisuutta turvaavan varautumisjärjestelmän, jossa määriteltäisiin, mitä lainoja pitäisi pitää uusina myönnettyinä lainoina tai alulle pantuna lainoina. Tätä me, tämän me voisimme kyllä korjata tässä. Sitten, sitten täytyy panna merkille, että lisää paine vähentää NPL-tasoa. On sitten lainsäädännön kautta tapahtuvaa vähennystä vai EKPn toimien tai valvojien toiminnasta johtuen. Tämä voi saada nämä sijoitussalkut varjopankkitoiminnan piiriin tai avoimiin rahoitusmarkkinoihin. Ja tämä sitten syntyy valtavia diskonttoja ajatellen näiden lainojen oikeaa hinnoittelua. Ja vain kahdeksan 18 kaikista jäsenvaltiosta on tarttunut tilaisuuteen perustaa Roskapankin. Muistan varsin hyvin, että tehtiin aika EBAn puheenjohtaja herra Enria teki ehdotuksen luoda eurooppalaisen roskapankin. Mielestäni Euroopan parlamentin pitäisi etsiä tällaisia eurooppalaisia ratkaisuja asialle, jotta olisi tällaisia roskapainoja, vaikkapa ne Merkel, että Andra ei koskaan pystynyt täysin selittämään itse, miten vältettäisiin se, että että tässä vain vastuuta siirrettäisiin eurooppalaiseen tilaan tavallaan, mutta yleisesti ottaen on ihan oikein, että tarvitaan tällaiset puitteet roskapankeille. Sitten vielä lopuksi haluaisin korostaa, ja me pahoittelemme sitä, että Basel kolmosen loppun vieminen viimeisen yhteydessä. Nytkin pankit käyttävät hyväkseen sisäisen luottoluokituksen menettelyä ja se sallii edelleenkin sen, että voidaan soveltaa nolla riskipainotuskrisettiä tiettyihin omaisuuseriin. Tätä me haluamme muuttaa, emmekä ymmärrä, miksi komissio ei ole tähän jo puuttunut. Haluaisin vielä lopuksi ottaa esille direktiivin lyhyesti. Me uskomme, että Periaatteessa on hyvä idea luoda eurooppalainen asetus asiassa, saada puitteet, jotta markkinat Euroopassa toimisivat paremmin. Tämä kuuluu pankkiunionin pankkiunioniasioihin, mutta tästä ehdotuksessa puuttuu vahvat säännöt, jotka koskisivat kuluttajan suojaa. Ja minimistandardi, joka tässä on valittu, ei meidän kannaltamme katsottuna heijastele tarpeeksi sitä, että jos antaa kuluttajalle luoton, silloin siirtyy myös, niin on, on myös tällaisessa sosiaalisessa suhteessa, jossa on keskinäiset velvollisuudet. Ja jos tämä laina sitten myydään eteenpäin, vaikka olisitte erikin mieltä herran Luke, niin minä kyllä uskon ihan niin kuin uskon kristillis-sosiaaliseen etiikkaan, että tällainen sopimus ei ole yksinkertaisesti rahoituksen rahoitussopimus, vaan myös velvollisuus eri toimijoiden kesken, sitoutuminen, joten ei pitäisi myydä teidän asiakkaastanne vain ilman, että asiakas on täysin tietoinen siitä, että huomenna hän ei enää ehkä olekaan paikallisen pankkinsa asiakas, vaikka nyt jossain Espanjassa, vaan hedge-rahaston asiakas, joka, asiakas joka, jonka pääpaikka on jossain ihan muualla. Tämä on tärkeä seikka ja sen takia minä uskon, että tätä, tähän asiaan pitää puuttua. Ja Vaikkakin olemme tyytyväisiä siitä, että markkinat toimivat eurooppalaisemmin ja paremmin, niin samanaikaisesti kuitenkin pitäisi varmistaa kaikkein korkeimman tasoinen kuluttajan suoja. Ja kuluttajilla pitäisi olla tietoinen mahdollisuus valita, haluavatko he sen, että jatkossa heidän lainansa, myydä, lainansa voidaan myydä pois eteenpäin vai haluatko he sulkea pois tällaisen mahdollisuuden. Ja tämän ei pitäisi olla millään pikkuprintillä sopimuksessa, vaan sen pitää olla tietoinen ihmisen valinta ja ehkä tähän liittyy sitten hinta, jonka maksaa, jos ei halua, että omaa lainaa myydään eteenpäin. Joten tästä varmasti tullaan kyllä käymään hyvinkin mielenkiintoista keskustelua. Thank you very much. Kiitos. Dimitros Papadimoulis seuraavana. Kiitos puheenjohtaja puhumme hyvin tärkeästä asiasta tänään. Eli asetus- ja direktiiviehdotuksista. ehdotuksista. Johtuen ongelman laajuudesta NPL EKPn tietojen mukaan ovat yli biljoonan. Ja ne vaikuttavat meidän talouksiimme ja siihen, miten ne toimivat ja vaikuttavat myös jäsenvaltioiden ja EUn tulevaisuuteen. Ja ne uhkaavat meidän pankkijärjestelmämme terveyttä myös tulevaisuudessa. Ja ne liittyvät myös tähän jäätyneeseen keskustelun edisjärjestelmästä. Kolmas pilari jossa ei ole mitään uutisia oikeastaan, ei mitään merkittävää edistystä. Euroopan parlamentti on myös vastuussa, koska minä nyt edustan GUE NGL ja kaikki mitä olen Ediksestä kuullut on vain sitä samaa. En ole kuullut teistä Langelta mitään uutta moniin kuukausiin. Joten Euroopan parlamenttina meidän täytyy tehdä tarvittavia ponnisteluita ja keskustella ja löytää kompromissit niin, että voimme todellakin saada aikaan harmonisointia Euroopan tasolla niin, että meillä olisi yhteiset säännöt Me tarvitsemme sääntöjä, jotta voimme suojella kuluttajia. Ja meidän täytyy myös tarkastella sitä, millä tavalla me saamme luotua tämän kuuluisan varautumisjärjestelyn. Ja me tarvitsemme lisä toisen pilarin, jota säädellään selkeillä säännöillä. yhteisen valvontamekanismin puitteissa. Jos me epäonnistumme tässä ja jätämme asiat ennalleen, niin kuin ne ovat nyt, ja jätämme nämäkin äh, asiat seuraavalle parlamentille, äh, niin se olisi hyvin negatiivinen kehityskulku. Minusta olisi virhe sanoa, että ensin meidän täytyy tuoda riski nollaan ja vasta sen jälkeen voimme aloittaa keskustelun riskien jakamisponnisteluista. Näiden keskustelun tulee kulkea rinnakkain. Ja jos me olemme tehokkaita, kun keskustelemme näistä kahdesta asiasta, ja onnistumme pienentämään riskiä, niin se on paras keino tuoda eteenpäin eurooppalaista luottoantojärjestelmää ja valmistella Eurooppaa tuleville riskeille. Jos me haluamme, että pankit kykenevät antamaan luottoja pk-yrityksille tai asuntolainoja uusille perheille tai antaa startup-yrityksille lainoja, niin meidän täytyy saada aikaiseksi tämä sääntöpaketti niin, että kykenemme vähentämään tätä suurta määrää järjestämättömiä lainoja. Ja olen eri mieltä edustaja Lukken kanssa Minusta tämä tuomioistuimen ulkopuolinen järjestelmä ei ole keino, jolla tällä, tai olisi keino, jolla voitaisiin ratkaista tällaisia kiistoja tai riitoja. Oikeusjärjestelmä yksinään ei kykene käsittelemään tätä valtavaa määrää. Tämä tuo mukanaan byrokratiaa ja viivästyksiä ja se ei todellakaan auta meitä eteenpäin. Ja ihan vielä lopuksi puheenjohtaja. Tämä on asia, josta voimme varmasti puhua kauankin esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kesken. Odotan heidän ehdotuksiaan suurella mielenkiinnolla. Ja meidän osaltamme voimme varmasti tukea teitä tässä tärkeässä keskustelussa. Thank you. Kiitos. Marko Valli. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin, kuten kollega Dimitri Papa Dimuulis, haluaisin keskittyä riskien jakamiseen, koska EPPn esittelijä – juuri äsken puhui nimenomaan riskien vähentämisestä, mutta on myös erittäin tärkeää, että viemme tätä esitystä siihen suuntaan, että myös pyrimme jakamaan riskejä ja noin älyllisesti olisi suuri ongelma jos äh, me <clears throat> lähtisimme toimimaan niin, että PK-yritykset lopulta kuitenkin kärsisivät, jos jonkinlainen finanssikriisi tulee ja jos tällaisia järjestämättömiä lainoja, niiden kanta äh, kasvaa äh, ja jotkut pankit kärsivät niistä erityisesti, niin tulisi toimia niin, että riskejä myös jaetaan. Tämähän saattaa vaikuttaa etäiseltä kaukahaitulta ajatukselta tällä hetkellä, mutta on muistettava, että meidän pitää peräänkuuluttaa että sitä, että komissio tekisi myös tämän teeman, ottaisi edistysaskeleita myös tämän teeman saralla ja saisi aikaan avoimuutta. Aivan kuten kollegani Dimitri, niin minäkin olen tyytyväinen siitä, että keskusteluissa halutaan ottaa huomioon nimenomaan säästäjien suojeleminen ja niiden tahojen suojeleminen, jotka ovat tehneet luottosopimuksia pankkien kanssa. On tärkeää, että samalla kun otetaan huomioon kaikki muut tekijät, niin otetaan huomioon myös lainanottaja ja se, mitä hänelle ehkä tapahtuu, jos järjestämättömät lainat niputetaan ja myydään eteenpäin. On myös otettava huomioon erilaiset spekulaatiorahastot. Ne saattavat aiheuttaa suuria ongelmia niin pankeille kuin myös säästäjillekin. Kaikki tämä saattaa aiheuttaa myös poliittisia ongelmia euroalueen ja koko talo- alueen piirissä ja koko talouden alalla ei pidä olla liian aggressiivinen tai liian nopea, kun halutaan riskejä vähentää, koska se saattaa aiheuttaa suuria ongelmia Äh, velallisille ja säästäjille silloin, kun äh, on nimenomaan kyse lainanottajista, joiden lainat ehkä saatetaan lopulta myydä spekulaatiorahastoille. Olisi hyvä, jos äh, velalliselle annettaisiin muitakin vaihtoehtoja Eh, niin, että vältettäisiin se, että tämä olisi jonkinlainen automaattinen seuraava askel. Eli se, että järjestämätön laina myytä, myytäisiin jälkimarkkinoilla. Olisi myös tärkeää eh, se, että niin PK, eh, keskuspankki kuin komissiokin ottaisivat tämän huomioon. On kiintoisaa keskustella näistä asioista täällä tänään ja nähdä, voisimmeko ehkäpä löytää yhteisen sävelen. Niin, että vältettäisiin sellaiset virheet, jotka eivät ole kauhean sovelijoita näissä oloissa. Kiitos. Thank you, Marco Zanni. Kiitos, Sanni. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia molemmille esittelijöille hyvistä puheenvuoroista, selkeistä puheenvuoroista, joista ilmenee se, kuinka tärkeästä aiheesta nyt keskustelemme. Teidän kantanne ovat hyviä lähtökohtia jatkotyöstämistä. Silmällä pitäen teillä on erilaisia näkemyksiä ja erilaisia näkökulmia näihin teemoihin. Tietysti jäsenvaltioidenkin välillä on eroja. Kun puhutaan järjestämättömistä lainoista, niin mehän olemme paljon puhuneet näistä omaisuuseristä myös EKPn kanssa ja muissakin yhteyksissä. Ja olemme keskustelleet myös siitä, mitkä ovat näiden järjestämättömien lainojen perussyyt. ei tietenkään ole järkeä puhua ainoastaan markkinoiden ehdoista tai pankkijärjestelmästä, joka on toiminut e-, epäavoimella tavalla. Voi, voidaan lähteä siitä, että syitä, syyt ovat kaikkien, silmiin, kaikkien nähtävissä. Kaikki on lähtenyt tästä suuresta rahoitus- ja talouskriisistä. Se jää historiaan ja pankitkin tietysti kärsivät kriisistä. Kun puhutaan riskien vähentämisestä, niin on erittäin tärkeää myös puhua luvuin. Kun ajatellaan järjestämättömiä lainoja, niin viime vuosina monissa pankeissa niiden lukumäärä nousi eksponentiaalisesti, mutta viime vuosina tilanne on hiukan parantunut, koska kasvu on lähtenyt arasti vauhtiin. Monet pankit, erityisesti suuret luottolaitokset, joilla oli paremmat mahdollisuudet käsitellä – Äh, <clears throat> tilannetta ja joilla oli vähemmän järjestämättömiä lain, äh, lainoja, äh, ovat niitä pystyneet myös paremmin hoitamaan. Nyt meidän täytyy pitää kiinni siitä, että muutkin pääsevät jaloilleen. Ja kun me keskustelemme näistä kahdesta asiakokonaisuudesta, niin täytyy olla varovainen äh, sen suhteen, että nämä uudet säännöt eivät aiheuta uusia ongelmia, eivätkä suista Euroopan pankkijärjestelmää uudenlaisiin ongelmiin. Ne ovat jo, pankit ovat jo kärsineet riittävästi. On tärkeää, että yhtäältä pidetään huoli siitä, että saadaan aikaan markkinat, äh, joissa on mahdollista myydä järjestämättömät lainat jälkimarkkinoilla ja voidaan, äh, voidaan äh, kattaa tappiot, mutta niin, että kaikki tämä ei aiheuta uusia ongelmia. Tulisi äh, omaisuudenhoitoyhtiöitä varten tarvitaan myös selkeät äh, puitteet teet niin, että ää, ei käy niin, että järjestämättömät ma- lainat myydään eteenpäin niin, että niistä koituu vain lisäongelmia. Olisi kiintoisaa, jos voitaisiin kehittää sellainen omaisuudenhoito, yhtiöjärjestelmä tai malli, joka perustuisi toisaalta – pankkien ja toisaalta yksityisten entiteettien väliseen yhteistyöhön. Ja sitten ihan lopuksi sanoisin vielä yhden asian, josta jo pari kollegaa onkin jo puhunut. Se liittyy tähän nopeutettuun menettelyyn takuiden tai vakuuksien arvon perimiseen liittyen. asetusten, tai siis näiden tekstien, eh, joista nyt puhumme, niiden täytyy tässä, tähänkin liittyen tarjota lisäsuojaa myös kuluttajille. Kiitos. Eh, ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten eh, Ester, ole hyvä. Um, yeah, sorry, four uh, minutes each. Yeah, no, I don't need my, uh... En tarvitse neljää minuuttia keskustelu tässä kulki ihan siihen suuntaan, kun oletinkin kyllä työtä ja juteltavaa kyllä riittää. Haluaisin sanoa jotakin niin sanotusta tuuppaamisesta kohti maksukyvyttömyyttä. Ei pitäisi sotkea sitä, että pyydetään tarvittavat puskurit ja sekoittaa niin se maksukyvyttömyyteen mm, maksukyvyttömyyteen. Tarvitaan tarvittava säännöt. Sitten tämä tuomioistuimen ulkopuolinen käsittely. Meillä ei, ollut, ei ole ollut kovinkaan paljon aikaa tästä keskustella vielä. Se on ristiriitainen asia, mutta täytyy sanoa, herra Luke, jos me emme keskustele tästä tuomioistuimen ulkopuolisesta ratkaisusta ja jos sitten halutaan, että nopeutetaan oikeuskäsittelyjä, niin tässä kyllä emme tähän mennessä ainakaan kovin onnistuneita ole olleet, mitä tulee siihen, miten harmonisoidaan maksukyvyttömyyslainsäädäntöä. Niin kauan kuin tämä puoliasiassa ei liiku eteenpäin, niin en kyllä nyt haluaisi tässä vaiheessa luopua tuomioistuin ulkopuolisesta käsittelystä, joka toimii aika hyvin joissakin asianvaltioissa, mutta mielelläni kyllä keskustelen tässä teidän kanssanne, mutta sinun vaihtoehtoinen ehdotuksesi ei tunnu kulkevan eteenpäin kovinkaan nopeasti. Sitä tässä tarkoitan. Sitten vielä tästä kuluttajansuojakysymyksestä ja tuomioistuinten ulkopuolisesta ratkaisusta olen samaa mieltä siitä, että tarvitaan korkean tasoinen kuluttajansuoja. Mutta kollegat, lukekaa mitä komissio on oikein ehdottanut. Kuluttajaluotot, mukaan lukien kiinnelainat, on suljettu pois tästä ehdotuksesta, joten meidän pitäisi todellakin tarkastella Voitte kyllä korjata eh, minua, jos olen väärässä, mutta minä olen sitä mieltä, että suurin osa kuluttajatuotteet Kiinalle ovat kaikkein tärkeimpiä tässä, niin ne on suljettu pois tästä ehdotuksesta kokonaan, joten keskustellaan nyt tästä tältä pohjalta ja katsotaan, mikä toimii eri jäsenvaltiossa, eikä heitä tätä vaihtoehtoa suoraan pois. Mutta kiitän kaikkia hyödyllisestä panoksestaan. Kiitos. Thank you very much, Esther. Kiitokset Esker. Esther. Minä yritän myös olla nopea. Vastaan vain muutamiin kommentteihin. Ensin Sander. Se, että yrittää välttää ei tarkoitettuja seuraamuksia PK-yrityksille, että se olisi demagoginen ongelma vain meidän äänestelimme PK-yritykset ovat meidän taloutemme selkäranka, joten täytyy yrittää tehdä asialle jotain niin, että me emme vasta liian myöhään huomaa, että tapahtuu jotain, mitä emme odottaneet. Eli täytyy tehdä uskottavia ja, ja luotettavia toimia. Kigolt sanoi hyvin tärkeän asian tästä kattavuudesta, mutta Ben, sinä esitit kysymyksenä, vastasit siihen itse myös, koska selkeästi, jos haluaa lainsäädäntönäkökulmasta hoitaa koko tätä asiaa. Niin jos me haluamme olla vakavissamme, niin, niin meidän täytyy tehdä niin kuin sinä esitit, eli että tuoda kunnianhimoa, keskustella ja miettiä, millä tavalla voisimme löytää systeemisen järjestelmän tälle ongelmalle, roskapankeille, varautumisjärjestelyille ja niin edelleen olen avoin keskustelulle, ottaen huomioon tämän hetkisen tilanteen, missä me olemme, ja eri kannat neuvostossa, jäsenvaltioissa ja varmaan tässäkin parlamentissa, niin, niin et, ajattelen, että me emme koskaan voi viedä tätä päätökseen. Ja se olisi ikävää, mutta olen ihan samaa mieltä kanssasi. Olisi parempi, että olisimme niin rohkeita, että, että esittelisimme kattavamman ehdotuksen. Ja minä kiitän komissiota heidän lähestymistavastansa, mutta me tiedämme jo nyt, että tämä direktiivi yksinään ei riitä, se ei ole riittävää. Ja äh, tämä blueprint äh, on hyvin rajallinen myös. Siinä oikeastaan vain kuvaillaan, mikä on nykyinen tilanne. Joten äh, jostain syystä ei ole päätetty lähteä tälle tielle ja se on se syy, miksi meidän pitäisi kunnioittaa tätä asian kattavuutta, joka löytyy sekä ECOFINin toimintasuunnitelmasta että mitä komissio ehdottaa. No minusta minä kyllä hyvin selkeästi esitin nämä periaatteet ja vielä kerran Ester. Pitää olla vakavissa ja realistinen, kun katsotaan näitä riskejä, jotka aiheuttavat ongelmia pk-yrityksille. Eli meidän ei pidä liioitella, mutta meidän ei myöskään pidä sulkea silmiämme siltä, että se on olemassa. Ja olen valmis keskustelemaan eri vaihtoehdoista niin, että voimme huomioida tilanteen, äh, jos meillä on tällainen ennakoitu äh, ähm, riskisaamisten määrä, mutta minusta kuitenkin tämä on määritelty tässä luonnoksessa liian äh, kapeasti, koska koska kysymyshän on vain osasta PK-yrityksen riskialttiista lainoista ja loput voisivat jäädä markkinoille. Tai sitten jokin huomaa, että, että kaikista hänen lainoista on tullut järjestelemättömiä ja sitten yhtäkkiä se on myyty jollekin ja tällä tavalla sitten työnämä markkinoilta ulos tärkeitä taloudelle tärkeitä yrityksiä. Eli meidän täytyy huomioida riskiä ja tarkastella pragmaattisesti, mikä on se kaikkein paras vastaus. Yhdistellen se, että meidän täytyy olla selkeitä, yksinkertaisia ja oikeudenmukaisia. Joten kuten sanoin, olen enemmän kuin avoin löytämään kompromisseja, jotta voimme hoitaa tätä ongelmaa. Mutta kuten jo sanoin, Kaksi tärkeintä asiaa, mitkä otin esiin, oli se, että pilari yksi ei voi olla sama kuin pilari kaksi ja että tämä mahdollinen ei tarkoitetut seuraamukset, se pitäisi olla keskustelumme keskiössä. Ja että kaikki neuvottelijat ovat hyvin mm, sitoutuneita tähän keskusteluun, joten meidän täytyy nyt löytää jotain asioita, joista pääsemme yhteisymmärrykseen ja uskon tähän ja mielestäni se on positiivista ja voimme keskustella tästä. Ja toivon mukaan pääsemme kompromissiratkaisuun, koska muuten öö, ei lainkaan asetusta on parempi kuin huono asetus. Mutta en nyt ollenkaan lähde tästä vielä, vaan uskon, että voimme löytää hyvän ratkaisun siitä tulee tärkeä osa meidän lainsäädäntötyötämme riskin vähentämistyössämme. Kiitos. Aikataulu on seuraava. 22. lokakuuta keskustelemme mietinnöstä luonnoksesta. 26. lokakuuta määräaika tarkistuksille. Se on hieman tiukka, mutta okei, keskustelemme tästä vielä ehkä. Sitten puhumme 19. ja 20. marraskuuta tarkistuksista. Äänestys Ekonissa 3. joulukuuta. Meidän täytyisi yrittää pitää kiinni tästä aikataulusta, paitsi nyt ehkäpä mm, tarkistusten määräajasta. Kiitokset Ester, kiitokset teille kaikille tästä hyvin hyödyllisestä ensimmäisestä keskustelusta. Ja nyt sitten voimme siirtyä seuraavaan asiaan, joka ei ole äänestys, vaan hyvin tärkeä vaali, ensimmäinen sen varapuheenjohtajan vaali, koska kuten ehkä kuulitte, 29. elokuuta EPP-ryhmä valitsi Markus Ferberin uudeksi koordinaattoreikseen, joten ensin onnittelut Markus Ferberille ja koska hänet valittiin koordinaattoriksi, niin hän on eronnut Ekon valiokunnan varapuheenjohtajan paikalta. Joten nyt meidän on pidettävä varapuheenjohtajan vaali. Ensinnäkin täytyy nimetä, ketkä osallistuvat tähän äänestykseen sääntöjemme mukaan. Sabin Verhaien, Christoph Hansen, Ramon Herevi, Brando Benifei, Ashley Fox, Irnix, Init Felt, Paloma Lopez permeho Ja nyt äh, varmistan, että olemme äänestysvaltaisia, 16 jäsentä kyllä. Ja nyt sitten pyytäisin nimityksiä Äh, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. E Kiitoksia EPPn puolesta Brian Heissiä ehdottaisin. Thank you. Uh... Kiitos. Hyväksyykö ehdokas tämän nimityksen? Kyllä vaan. And... Hyvä. Ja tiedän, että ehdokas on ekovaliokunnan täysjäsen ja että hän on täyttänyt asianmukaisesti taloudellisten intressien lomakkeen, joten voimme hyväksyä hän tämän nyt suosin osoituksen. Congratulations, Brian. Onnittelut, Brian. Ole hyvä. Can I, can I just thank... Haluaisin vain kiittää Ludikia, joka ehdotti minua, ja kaikkia kollegoita, jotka patistivat minua tähän tälle paikalle. Olinpa mitä tahansa mieltä tässä valiokunnassa käsiteltävistä asiakokonaisuuksista, niin voimme olla yhtä mieltä siitä, että tulevien kymmenen vuoden aikana, kun teemme hyvää yhteistyötä, niin saamme parhaat tulokset aikaan. Ja haluan kiittää kaikkia varapuheenjohtajia ja erityisesti teitä Kualtieria. Thank you, Brian, and I look... Kiitos Brian, minäkin ilolla odotan yhteistyötä. No niin, eli äh, ehdokas valittiin suosion osoituksin. Liitytkö joukkoomme vai? No niin, tehdään poikkeus käytänteihin. Tämä ei ole sääntö, vaan käytäntö. Voimme tehdä poikkeuksen niin, että ensimmäinen varapuheenjohtaja ei nyt istu täällä edessä. Mutta onnittelut, Brian. Ja sitten siirrymme äänestyksiin. Ensimmäinen äänestys. Test. The vote is... Otan ensin testi. Äänestys, äänestys alkaa. Couple of colleagues to vote. One to vote yet. Please, is it test?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 Thank you. So now uh, we uh, start with... Hyvä, nyt aloitamme erittäin tärkeän äänestyksen. Koske on asetusehdotuksesta aiheena y- yleiseurooppalainen henkilökohtainen eläketuote, esittelijänä Sofia Intveld. Pervans Peres ilmeisesti haluaa puheenvuoron. Ole hyvä. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Mehän nyt äänestämme tästä erittäin tärkeästä ehdotuksesta. Se on tärkeää komission ehdottoman lainsäädäntöpaketin osalta ja toivon, että mahdollisimman pian pääsemme neuvottelemaan neuvoston kanssa niin, että tämä ehdotus saadaan päätökseen. Sitä odotellessa äh, voin todeta, että tämä on erittäin tärkeä ehdotus, koska sen tarkoitus on luoda uusi äh, järjestelmä koko Eurooppaan. Äh, täysistunnossa emme ole vielä keskustelleet tästä äänestyksestä, joten siksi pyysin puheenjohtajalta puheenvuoroja ja ehkäpä myös esittelijä haluaa käyttää puheenvuoron. Tästähän piti äänestää ehkäpä kesäkuussa, mutta nyt äänestämme tänään. Minun ryhmäni lähtee siitä, että jokainen tietysti taaplaa tyylillään, mutta on muistettava, että nyt äänestämme kompromissin tuloksesta – valmistelevissa kokouksissahan on tehty paljon työtä, enkä nyt mene tässä varsinaiseen työtapaan, kenen tahansa työtapaan, mutta sanon seuraavan. Ensinnäkin <clears throat> kyse on toimivaltaisesta viranomaisesta, joka käsittelee näitä PEP-asioita. Ja vaikka eläketuotteiden vapaa tarjonta saattaa aiheuttaa kysymyksiä monien mielessä, niin nimenomaan ei jopa on se toimivaltainen viranomainen, joka tulee kysymykseen, ei ESMA. Ja toiseksi, kun puhutaan pääoman määrittelemisestä, niin saattaa saattaa olla se riski, että meidän ehdottamamme määritelmä artiklassa 2.20 ei välttämättä äh, ota huomioon kaikkea sitä äh, pääomaa, äh, joka äh, tässä tulee kyseeseen. Ja siksi, äh, no tiedän, että tämä on nyt viime, viime hetken ehdotus, mutta koska kyse on tärkeästä asiakirjasta, niin me, olemme, me ehdotamme suullista muutosehdotusta, joka liittyy tähän määritelmään. Me toivo, haluaisimme, että kukaan ei vastustaisi vihreiden esittämää suullista ehdotusta. Me tuemme sitä. Thank you very much. Kiitoksia. Sofi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää varjoesittelijöitä, sihteeristöä, jotka kaikki ovat tehneet kovasti työtä viime vuoden aikana. Esityspöydällä edessämme on kompleksi, monimutkainen, mutta tasapainoinen kompromissi. Tämä on hyvin sensitiivinen asia, mutta mielestäni mitä olemme saavuttaneet on kyllä tuen arvoista. Ansaitsee tuen kaikilta ryhmiltä, koska kaikki ryhmät ovat saaneet, saavuttaneet aika paljon tarkistuksillaan. Meiltä meni niin pitkä aika tarkistusten käsittelyyn. Meidän piti äänestää tästä jo ennen kesää. Tämä lykättiin, joten oli vielä kaksi lisäkuukautta aikaa keskustella asioista omassa ryhmässä, tehdä vaihtoehtoisia ehdotuksia. Sitten istuimme jälleen neuvottelupöytään ja saimme aikaan yhteisymmärryksen viime tiistaina. Kompromissiehdotuksia kierrettiin keskiviikkoaamuna ja luonnollisesti olen samaa mieltä Pervans Beresin kanssa siitä, että aina pitäisi olla riittävää joustovaraa prosessissa, jotta voidaan käsitellä näitä viime hetken ehdotuksia ja ideoita, mutta Sellainenkin asia kyllä vaikuttaa kuin prosessin avoimuus, ja koska kollegat saivat tilaisuuden reagoida, ottaa huomioon uudet ehdotukset ja niin edelleen. Tämä uusi elementti, jota ei ollenkaan ole käsitelty viime vuoden aikana, se sitten esitettiin tänä iltapäivänä suullisen tarkistuksen muodossa. No ok, panen tämän nyt merkille. Ehdotan kuitenkin, että nyt vain aletaan äänestää. Toivon todellakin, että SD-ryhmä voi vieläkin tukea ehdotusta tässä muodossa niin, että voimme alkaa trilogineuvottelut myöhemmin tänä syksynä ja toivottavasti viedä asian loppuun myös vuoden loppuun mennessä. Ja jälleen kerran eh, kesk keskustalaisen poliittisen puolueen edustajana toivon, että kaikki voivat tukea tätä ehdotusta. Tämä on kunnianhimoinen ehdotus, se menee pidemmälle kuin neuvoston johtopäätökset asiassa. Se on eurooppalaisempi hengeltään, se tarjoaa suurempaa kuluttajasuojaa, parempia tilaisuuksia palveluntarjoajille ja täällä on paljon sellaista, joka liittyy kestävyyteen, sosiaalisiin kysymyksen niin, Tämä on todellakin varsin kattava kokonaisvaltainen ehdotus, joka ansaitsee tuen. Luotan, että mahdollisimman monet kollegoista äänestävät sen puolesta. Kiitos. Thank you very much. Very much. Kiitoksia. Sitten Brian. If I can just make a very brief remark. Ihan lyhyt huomio puheenjohtaja EPPn puolesta. Olen Salosella samaa mieltä esittelijän kanssa tästä asiasta. Neuvottelut ovat olleet hankalat, monimutkaiset ja kaikki poliittiset ryhmät ovat osoittaneet joustavuutta niin, että saimme aikaan tämän paketin viime viikolla. Ja minun ryhmäni antoi minulle valtuudet tukea tätä perustuen näille periaatteille ja teksteille, joita viime viikolla käsiteltiin. On nyt hyvin myöhäistä tässä vaiheessa lähteä esittämään tarkistusta, josta ei koskaan keskusteltu kunnallisella tavalla neuvotteluiden aikana. Ja sen vuoksi meillä on menettelytapa, joka vaatii tällaisen äh, äh, tietyn määrän äh, tukea, että saa esittää suullisen tarkistuksen. Ja nämä ovat kompromisseja. On tällä asioita, joista minä en pidä. Kompromissit ovat paketteja, mutta vaikka en pidä kaikesta, niin mielestäni tämä on kuitenkin hyväksi tälle pan-eurooppalaiselle tuotteelle. Ja kuten te itsekin sanoitte, tämä on tärkeä osa koko agendaa ja ihmisille, jotka äh, jäävät tai odottavat tulevaa äh, eläkettään, olisi sitten missä päin tahansa Eurooppaa. Eli tässä on kysymyksessä kompromissi ja tästä äh, virastosta, joka käsittelee sitten eläkepolitiikkaa. Tästä on tehty sopimuksia, joiden suhteen minulla on ongelmia, mutta hyväksyin sen kompromissin hengessä. Ja samoin määritelmä, pääoman määritelmä. Minusta meillä on määritelmä, joka on todellinen ja jota voidaan käyttää ja joka todellakin voi antaa jotain ihmisille ja myös parantaa kilpailua. Se on avoin. Joten kaikkien on täytynyt tehdä kompromissi, mutta se, että nyt lähdetään näin myöhään esittämään vielä tarkistuksia, kun minun kollegani ovat antaneet minulle mandaatin, että voin mennä eteenpäin, niin tämä on nyt todella vaikeata. Ja mietin todellakin, tai pyydän todellakin, että ihmiset miettivät tätä ennen äänestystä. Kiitos. Nyt varmasti järkevintä tässä on vain äänestää demokraattisesti. Ensin ensimmäiset kolme tarkistusta, jotka liittyvät lainsäädäntöpäätöslauselmaan. E- Aloitamme ryhmääänestyksellä 1, 7, 7, 1, joiden mukaan pidettäisiin pois komission ja jos ne menevät läpi, niin sitten lopetetaankin tämä homma tähän. Mutta luonnollisesti, jos nämä hylätään, silloin nimenhuutoäänestyksen tulosta ei oteta mukaan loppumietintöön. No, oletin näin. Joka tapauksessa me äänestämme yhtenä ryhmänä 177, 78, 79 puolesta. Ei ole koneäänestys. Ai, se onkin nimenhuutoäänestys, sisäänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Joten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B lähetetty suullinen tarkistus SD-ryhmästä. Herra Luke. Minä vastustan tätä tarkistusta. Onko muitakin kollegoita, jotka tätä vastustavat? The amendment, uh, I can read it. Voin lukea tämän mu- tarkistuksen avoimuuden nimissä, siis että lisättäisiin pääoma, pääoma ja jos maksuosuuksia, jos lykkäyksiä viivästymisen on, jos ne myönteisesti todetaan sijoitettavan summan mukaan kokonaiskustannukset ja maksut ja muut kulut. Jos myönteinen tässä tarkoittaa sitä, positiivinen tarkoittaa sitä, että lisätään pääoman tuot, tuotto, sijoitustuotto, positiivista tai negatiivista riippuen tekniikasta ja sitten artikla 70, 37. No niin, neljä kättä nousi. Suullinen tarkistus on hylätty, joten nyt äänestämme kompromissista ilman tätä Ei sitä äänestetä siis. Oh yes, on, on the vote on compromise B. Uh... kompromissi B, nimenhuutoäänestys voidaan pitää, koska pyydätte ilmeisesti tätä SD-ryhmästä. Me äänestämme kompromissista B nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta 4 vastaan 21 tyhjää ääntä. Sitten kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi D puolesta vastaan Anteeksi, kompromissi D oli suullinen tarkistus vihreiltä. Kukaan ei vastusta, joten se tulee tähän mukaan. Vai vastustaako joku kuitenkin? Vastustan, koska en tiedä tätä tarkistusta. You don't know the amendment? Okay. Is, uh, I, is... Ette tiedä sitä. Siinä poistettaisiin kohta F 5 artiklasta se kohdasta yksi vaihtoehtoisten rahastojen johtajat otetaan mukaan tähän IFR. Yes. Ei ole minun äänestyslistassani. I, I'm, I'm reading, so, uh... Minä luin sen tässä selkeyden vuoksi. Because it is on the voting list of everyone, so I don't... Kyllä se on kaikkien äänestyslist vastassa. En tiedä, mitä listaa kollega nyt katselee. Kyllä, tämä on tuttu kaikille. Tämä on ihan eri luokkaa kuin S ja suullinen tarkistus, joten aika kumma, jos tätä ei ole ECR-listassa. E so you have a... Yeah, now you, did you find it, Bert? Just... No löysitkö nyt, Bert? That's good. No hyvä niin, koska tietysti voi vastustaa, mutta todennäköisesti ei sillä perusteella, tämä on uutta, koska tämä ei kuulu tähän aikaisemmin keskusteltuun asiaan. Sen voitaisiin aina tarkistaa, mutta kysyn vielä sinulta, vastustatko Aino et. Hyvä. Sitten kompromissi D, johon liittyy tämä suunnan tarkistus puolesta vastaan. Tarkistamme nyt alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Sitten ilman tätä suurta tarkistusta kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi E. Please. Voimmeko tarkistaa vielä tämän kompromissin? Back. Kompromissin D-tarkistus, se kyllä oli selkeä enemmistö, ei tarpeen tarkistella, mutta äänestys alkaa, kompromissi D. Yeah. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi E puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi. EA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi F puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi I puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi K puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi L puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty tarkistus 535 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 5, kompromissi, anteeksi, 536 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 90 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 90 ensi alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmen enemmistöllä sitten 95 imkosta puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 95. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 26 23 tuloksella kompromissi N puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi N, kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P. Tähän liittyy suullinen tarkistus. Ei uusi sellainen puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy hyväksytty 24 puolesta, 22 vastaan, kolme tyhjää. Kompromissi Q puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi R puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi S puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi T puolesta, kompromissi T. Tähän liittyy myös suullinen tarkistus puolesta, vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Joten kompromissi T ilman suusta tarkistusta puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi U puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi V puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi X puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 9 on vetty pois, sitten kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 670 puolesta vastaan ilmeisesti hylätty, mutta tarkistamme kuitenkin. 670. Päättyy. Hylätty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AY I plus AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 704 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen, äänestys alkaa 704. Vote is closed. Päättyy. Hylätty kahdella äänellä. Kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AM puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 731 tarkistus plus 903, 104, 105 kaikki ryhmänä puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. S alkaa näistä neljästä. Vote is closed. Päättyy hylätty. Kompromissi AN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan ty- tarkistamme tämän tuloksen. One to eight ample. Yksi, kaksi, kahdeksan. So no need to check. Ei tarvitse tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 158 nimikosta puolesta. Tarkistamme tämänkin heti. 158 äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. 26 23. Kompromissi AO puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AP. Tähän liittyy suullinen tarkistus vihreiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tuloksen äänessä alkaa. Vote is closed. Päättyy. Kol- 19 puolesta 30 vastaan sitten AP ilman suusta tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ASA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AV, AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi A2V hyväksytty AX puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi AY puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi BA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi BB puolesta vastaan tarkistamme tuloksen äänestys alkaa. Vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. Hetkinen, ei, sanoo puheenjohtaja. Kyllä, 8893. Aista ei olekaan vedetty pois. 893 puolesta vastaan. Kyllä, tylmäistä Halutaanko, että tarkistetaan? Kyllä, tarkistetaan. 893 koneäänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Sitten 894. Ai se on sama asia. 895 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi BC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- tarkistus 87-902 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tarkistamme koneäänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Päättyy, hylätty. Kompromissi BD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 167 ja 196 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Näyttää kyllä hyväksytyltä. Nyt alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi BE puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 913 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksena, että se alkaa 913. Vote is closed. Päättyy. Hylätty neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus mm, selvä 914 tarkistetaan vielä, koneesta äänestys alkaa. 914. Oh, I have a plus in the voting list. Yeah, okay. That's why I said adopted because two big groups. Yeah, yeah, my fault. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen, että se alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi BF puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 190 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus. kuusi Seuraava sivu. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty 192 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kolme puolesta. Va- Tarkistamme tuloksen, äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25-23 tuloksella, 193 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 196 puolesta vastaan tyhjää,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 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 ja siitä 208 saakka puolesta vastaan tyhjää hylätty, 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksena, ja saakaan tarkistus 5. Vote is closed päättyy, hylätty. Sitten vi- kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi BG puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 212 puolesta vastaan tyhjää, Täytyy tarkistaa, ei näy selvästi. 212 päättyy. Hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 214 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 215 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 217 puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen 217. Ja myös 14 ne ovat samanlaisia. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 2, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kaksi yksi yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistamme kaksi yksi yhdeksän. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 26-23 tuloksella. Muut raukeavat sitten 222 ja IMKO 14 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty IMKO 13 puolesta. Tarkistamme 13 tuloksen. Vote is closed. Rejected. and Hylätty sitten 17 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksena, saakaa Vote is closed. Päättyy 23 puolesta, 22 vastaan hyväksytty, 2, 2, 3 ja 7 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksen, joka alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 15 puolesta. Tarkistamme heti. Äänestys locker. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty 26, 23. Sitten kahdeksaan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 9 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen, 9. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty hylätty, 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 23 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen, jos alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 19. Imko puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 3, 2 ja 19 puolesta What I said, 2, 3, 2 and 19. Niin, minä sanon 2, 3, 2 ja 19. We voted IMCO 19 and then... No, two, two, three, two. Yes. 232 M19. Yes, that's what I said. 232 and M. Kyllä, 232 ja M19 puolesta vastaan. No, tarkistetaan sitten. Äänestys alkaa. Was not clear. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Joten 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 3, 4 ja 20 puolesta. Tarkistamme tuloksen, että alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 2, 3, 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 2, 3, 6 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 237 puolesta vastaan. Tarkistamme 237 tuloksen. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 238 puolesta vastaan. Tarkistamme 238, äänestys alkaa. Vote is closed. Ja se päättyy. Hylätty. Sitten 20 puolesta vastaan. Tarkistamme 20 tuloksen. Vote is closed. päättyy. Hylätty. 12 puolesta vastaan hylätty. 239 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksena, jos alkaa. Vote is closed. Päättyy hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tuloksen. 42. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21, 18. Sitten 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, 23, 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tarkistamme tuloksen, se alkaa. Vote is closed, but exactly that was exactly what I was now realizing why are increasing the voters. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Liben jäsenet eivät voi äänestää, elleivät he ole Ekonissa varajäsenä. Silloin tietysti voivat äänestää. He Voit äänestää sillä edellytyksellä, että muuta ryhmien välistä tasapainoa. Tähän mennessä kaikki toimii ihan hyvin, koska emme ylitä näitä osallistujien määrää. Ei me ole vielä tässä yhteisvaliokunnan kokouksessa, mutta he voivat äänestää näihin kynnyksiin, kynnysarvoihin saakka. Two, four, Six in favor. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan ei oikein näe, joten 22 jäänyt alkaa siitä. Still a lot of colleagues to vote. Vielä monet ovat äänestämättä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi BH puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. IMKO 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 ja 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan. Tarkistamme 256 tuloksen. We are reaching the limit. Now we are 61, but still. Nyt ollaan jo rajoilla, meitä on 61. Now there is one too many. Nyt on yksi liikaa. Yeah, but I see the number 62. No, no, but, but uh, actually there are the actual... Sorry. it... Niin kyllä se toimii, koska 54 on tämä lopullinen varsinainen äänestystulos. Äänestys päättyy. Tämä on hiukan poikkeuksetta tasapeli, joten hylätty. Sitten IMKO 27 puolesta vastaan. Check IMKO 27. Vote is open. Tarkistetaan tulos 27. Now we have one S3 SND too many. Nyt kolme SD-läistä liikaa. Three SND too many. Now we are one SND too many. Yksi vieläkin liikaa. Nyt voidaan sulkea äänitys hyväksytty. 257 ja 27 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta Hetkinen, se onkin hyväksytty sitten 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tarkistamme tämän 28 tuloksen. Tähän liittyy muitakin tarkistuksia. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 264 puolesta. Vastaan. Tarkistamme tuloksena, jos alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 18 puolesta vastaan. Koneäänestyksenä tämäkin. Vote is closed.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 changing numbers, so better to... Is rejected. Hylätty. Sitten kompromissi BHA. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 270 ja 35 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 36 puolesta vastaan tyhjää Parempi tarkistaa tulos. Äänet saakaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmekymmentäkolme puolesta vastaan. Tarkistamme 33 tuloksen. Päättyy. Hyväksytty. Mut aika 272 vielä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi BI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 279 puolesta vastaan tarkistamme tuloksen 279. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 2, 8, 1 puolesta vastaan. Ilmeisesti sama enemmistö. No, halutaan tarkistaa 281. Vote is closed. päättyy hylätty samalla enemmistöllä 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty 35 ja 282 puolesta vastaan tarkistamaan, että se alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kompromissi BJ puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi BK puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 22 kaksi puolesta vastaan. Tarkistamme. S alkaa. Päättyy. Hyväksytty yhden enemmistöllä. Sitten 294 vielä puolesta vastaan tyhjää. Ei näytä selvältä, joten 294 koneäänestyksenä. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Kompromissi BL puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Tarkistamme 41 tuloksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 303 puolesta vastaan. Tarkistamme 303. Vote this closed. Äänestys päättyy. Äänet taas on hylätty. Sitten 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi BLA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 23 puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen. Äänestys päättyy. Hylätty on sitten 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päätös päättyy. Hylätty. Kompromissi BM puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi BN. BN puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 47 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta. Onko Jaar nyt puolesta vastaan vai tyhjää hylätty? Kompromissi BO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan. Tarkistamme 24. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 312 puolesta vastaan. Tarkistetaan se 312. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 319 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 ja 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi BQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 ja 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme kyllä tarkistaa. Tarkistetaan. Sorry. But Vote is closed. Äänestys päättyy hyväksytty yhdellä äänestyksellä. Kyllä pitikin tarkistaa. 31 ja 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 324 ja 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 327 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 328 vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 54 puolesta vastaan. Imko 54, niin olette oikeassa, anteeksi, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muut raukeavat, joten sitten 55 tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 raukea. Sitten äänestetään komission muutetusta etuksesta nimenhuutoäänestyksenä ja se alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29 puolesta 10 vastaan 17 tyhjää ääntä. Sitten me äänestämme 176 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme päätöksestä alkaa toimijoiden väliset neuvottelut. Tämä tehdään nimenhuutoäänestyksenä ja se alkaa. Tässä äänestän siis myös neuvottelutiimistä ja sen kokoonpanosta. Vote is closed. Äänestys päättyy. 47 puolesta, 8 vastaan, yksi tyhjä ääni, joten määräenemmistö saavutettu, joten haluamme onnitella tietenkin esittelijää. Yes. So, uh, So, uh, as we are a bit uh, delayed, we will... Koska me olemme tässä nyt hieman myöhässä, niin muutamme järjestöstä äänestämme Ekon Libe-mietinnöstä seuraavaksi, niin että me emme roikuta teitä turhaan täällä ja sitten sen jälkeen me jatkamme Ekonin omia äänestyksiä. Miksi me olemme niin kaukana toisistamme?